Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Kokous on alkanut. Voisitteko istuutua? Seuraava kohta esityslistalla ovat komissioneuvoston julkilausumat kokouksesta. Normaalisti Van Rompuy olisi puheenvuoron pitäjä, mutta kun ei ole paikalla, niin täytyy odottaa vähän.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 Minäkin voin neuvoston toimista selittää, jos se teille niin sopii. Bonjour, Monsieur le Président, bienvenue. Hyvää huomenta, Puheenjohtaja, tervetuloa. Niin, me jo avasimme istunnan nyt. Annan teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. President. Herra puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Eurooppa-neuvoston kokous ensimmäinen ja toinen päivä maaliskuuta sujui myönteisissä merkeissä. Sitä ei varjostanut mikään välitön kriisi. Emme kuitenkaan voi olla vielä tyytyväisiä, kun otamme huomioon, minkälaisia melkoisia taloudellisia haasteita meillä on edelleen edessämme. Jatkossakin on ponnisteltava monella eri rintamalla. Yksi näistä rintamista on julkistalouden vakauttaminen. Toinen on kasvun ja työllisyyden edistäminen. Jotkut väittävät näiden kahden olevan ristiriidassa keskenään. Meidän tehtävämme on varmistaa, etteivät ne sitä ole. Aina 1930-luvulta asti talouden laskusuhdanteeseen on lähinnä reagoitu finanssipoliittisella elvytyksellä – hallitusten tahallisella alijäämärahoituksella kysynnän edistämiseksi. Ja vuonna 2008 sovittiin koordinoidusta finanssipoliittisesta elvytyksestä, joka epäilemättä on auttanutkin lyhyellä aikavälillä mutta kyky käyttää tätä välinettä on rajallinen useimmissa jäsenvaltioissa, koska niiden velkataso on jo liiallinen. Eli siitä, mikä oli ollut ratkaisu, tulikin ongelma. Velkaongelman Taustalla olevat syyt ovat moninaiset. Useimmissa tapauksissa ei ole kyse mistään julkistalouden räikeästä tuhlaamisesta. Joissakin tapauksissa kyse on siitä, että laajaa pankkisektoria ei ole valvottu riittämiin, se on romahtanut ja veronmaksajat ovat joutuneet sen pelastamaan. Joissakin muissa tapauksissa talouskasvua on äh, ruokittu julkistalouden vajeella ja omaisuuskuplat ovat romahduttaneet, romahtaneet ja aiheuttaneet epätasapainon. Monissa tapauksissa kyse on kuitenkin siitä, että velkataso on karttunut asteittain ajan mittaan ja monissa jäsenvaltioissa velkaosuus on yli sovitun 60 prosenttia bruttokansantulosta. Onkin sovellettu keinsiläisiä periaatteita epäsymmetrisesti. On nähty talouden hidastumisen aikana syntyneitä vajeita, joita ei juuri ole poistettu hyvinvoinnin aikana. Ja siksi me olemme tarvinneet uuden sopimuksen vakaudesta, yhteensovittamisesta ja ohjauksesta sekä hallinnasta. Nyt Eurooppa-neuvosto on sen allekirjoittanut ja se onkin huomattavan tärkeä. Nyt ei enää voida estää vastasyklisiä vajeita niin kauan kuin suhdannejakso on suhteellisen tasapainossa – ei myöskään pyritä rajoittamaan julkisia menoja. Nyt määrätään ainoastaan, että sitä ei saada hoitaa liiallisella lainanotolla. Eurooppa-neuvosto on todennut, että kaikkien jäsenvaltioiden tulisi jatkossakin kunnioittaa niiden sitoumuksia, joita vakaus- ja kasvusopimus niille määrää. Ja nythän Sixpack on entisestään vahvistanut sopimusta. Samaan aikaan kuitenkin on keskityttävä vakautukseen, mutta varmistettava jatkuva ponnistelu kasvun aikaansaamiseksi ja työllisyystilanteen parantamiseksi. Miten tästä selvitään? Sitä käsitteli sekä Eurooppa-neuvosto, ja se on ollut keskiössä myös talouspolitiikan eurooppalaisessa ohjausjaksossa, kuten kerroin teille, ja yhtä lailla tammikuun ykköskokouksessa. Olemme lähestyneet kysymystä monesta eri näkökulmasta. Olemme pyrkineet varmistamaan, että samaan aikaan kun pidämme budjetit kurissa, investoimme myös tulevaisuuteen. Koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen, innovaatioihin, pyrimme kannustamaan investointeihin, pidämme tarkasti silmällä menoja, pyrimme tekemään työttömien saamasta avusta proaktiivisempaa. Tarkastelemme tuloja, esimerkiksi pyrimme poistamaan veronkierto- ja veropetosongelmat. Hyödynnämme sisämarkkinoita täysimääräisesti, muun muassa palvelu- ja digitaalimarkkinoita, kuten 12 kollegan allekirjoittamassa kirjassa jälleen korostetaan. Pyrimme vähentämään verotaakkaa, joka kohdistuu työhön ennen kaikkea matalatuloisten kohdalla. Lisäämme kauppaa, avaamme suojattuja aloja, kuten esimerkiksi ammattipalvelu ja vähittäiskauppa. Pyrimme parantamaan liiketoimintaympäristöä, vähentämään byrokratiaa tuntia paperityötä ja lyhyesti sanottuna teemme oikeat valinnat, jotta saamme aikaan työpaikkoja ja kasvua julkistalouden vakauttamisympäristössä. Kaikkea tätä Toimielimet seuraavat tarkoin. Kuten tiedätte, ohjausjakso on meidän vuosittainen politiikan koordinointivälineemme, joka etenee komission vuotuisen kasvuselvityksen julkistamisesta kesäkuun Eurooppa-neuvoston kokoukseen, joka puolestaan hyväksyy maakohtaisia suosituksia. Tämä on koko ohjausjakson keskeinen kohta. Tietenkin jotkut tarjontapuolen toimet vaikuttavat vasta tietyn aikavälin jälkeen, kun taas julkistalouden vakauttamisella on välittömämpi hillitsevä vaikutus kysyntään. Me voimme ehkä kuitenkin välttää luottojen voimakkaan kasvun ja toivon, että pankit hyödyntävät tätä likviditeettiä, jota Euroopan keskuspankki on tarjonnut, jotta näitä voimavaroja välitetään edelleen yrityksille ja kotitalouksille. Hallitusten ja EKPn toiminta auttaa myös vakauttamaan valtioiden joukkolainamarkkinoita paineen alla olevissa maissa. Tämä on oleellista, ettei hellitetä ponnisteluissa, vaan pidetään kiinni sitoumuksista, joita vakaus- ja kasvusopimus määrää sekä tämä uusi talouden sopimus. Tämän rahapolitiikan ohella on äh, palautettava luottamus euroalueen politiikkaan kokonaisuutena monilla eri tasoilla. Se luo yleistä luottamusta ja sillä tavoin vaikuttaa myös kasvun ja työpaikkojen aikaansaamiseen. Meidän strategiamme alkaa purra. Me olemme saavuttaneet kriisissä jo käännekohdan ja olemme siitä huolimatta täysin tietoisia vielä jäljellä olevista vaaroista. Me tarvitsemme sekä lyhyen että pitkän aikavälin strategian kasvua varten. Jälkimmäinen näistä näkyy EU 2020-strategiassa, jota nyt seurataan tarkoin myös ohjausjakson puitteissa. Tarvitsemme kuitenkin myös aivan erityistä työllisyyspolitiikkaa, etenkin nuoriin kohdistettua. Olkoonkin, että päävastuu tästä on jäsenvaltioilla, unioni voi toimia ohjaavassa roolissa, kuten olemme tehneet Eurooppa-neuvoston päätelmissä. Ja me odotammekin mielenkiinnolla komission tulevaa työllisyyspakettia, jossa tätä työtä viedään entistäkin pidemmälle. Keskustelimme myös Kreikan tilanteesta. Olemme tyytyväisiä Kreikan uuden ohjelman saavuttamiin tuloksiin. Päämääränä on saada Kreikan talous takaisin vakaalle pohjalle sekä velkakestävyyden että kilpailukyvyn osalta. Euroalueen johtajat tukevat Kreikan ponnisteluja ja haluaisin tässä kohtaa korostaa niille, jotka väittävät, että Euroopan unioni jollakin tapaa pakottaa Kreikan säästötoimiin, toteaisin, että itse asiassa euroalueen maat ja IMF antavat vielä 130 miljardia lisää aiemman 110 miljardin paketin lisäksi. Nämä ovat pitkän aikavälin matalakorkoisia lainoja Kreikalle ja niillä on pyritty takaamaan ja auttamaan Kreikan mm, velkojen nettonykyarvon 70 prosentin alaskirjauksessa nämä velat ovat yksityisille pankeille. Kokonaisuutena tämä Kreikan saama tuki on yli 100 prosenttia sen bruttokansantulosta tuotteesta. Ilman tätä Kreikan tilanne olisi vieläkin huonompi. Mutta me tarvitsemme myös vahvan kasvuagendan Kreikkaa varten niin, että hyödynnämme eurooppalaisia varoja, ulkomaisia investointeja ja maksimoimme Kreikan talouden kasvupotentiaalin. Komissiota on pyydetty lisäämään entisestään teknistä apuaan Kreikalle tämän aikaansaamiseksi. Euroalueen johtajat vahvistivat myös sitoumuksensa arvioida uudelleen Euroopan rahoituksen vakausvälineen ja Euroopan vakausmekanismin kokonaiskaton tämän kuun loppuun mennessä euroryhmän puitteissa. Lisäksi he ovat suostuneet siihen, että Euroopan vakausmekanismiin maksetun pääoman maksuja nopeutetaan. Tämän Eurooppa-neuvoston aikana keskusteltiin laajalti myös monista muista kysymyksistä. Serbian osalta päätimme myöntää sille ehdokasmaan aseman. Tämä on huomattavaa kehitystä ja se korostaa, miten molemmin puolin on ponnisteltu Belgradin ja Pristinan välillä. Toivon sen kannustavan Serbiaa toimimaan edelleen, jotta maa täyttäisi EU-jäsenyyden poliittiset ja taloudelliset ehdot – ja jatkossakin tukisi alueellista yhteistyötä ja hyviä naapuruussuhteita Länsi-Balkanilla. Odotamme, että suhteet Belgradin ja Pristinan välillä normalisoituvat entisestään. Bulgarian ja Romanian liittymisestä Schengen-alueeseen. Me olemme pyytäneet sisä- ja oikeusasioiden neuvostoa hyväksymään päätöksen asiasta syyskuussa ja tällä välin voidaan panna täytäntöön turvatoimia, joiden avulla tämä prosessi saadaan onnistumaan. Syyrian kammottavan tilanteen johdosta keskityimme kolmeen oleelliseen kriisin seikkaan. Ensinnäkin humanitaarisissa kysymyksissä. Pyysimme välittömästi lopettamaan kaiken väkivallan, joka kohdistuu siviileihin ja kaikki ihmisoikeusrikkomukset. Teimme selväksi, että julmuuksista vastanneet joutuvat niistä jatkossa vastaamaan ja me myös vetosimme siihen, että humanitaariset toimijat saavat toimia esteettä. EU on jo käynnistänyt humanitaarisen rahoituksen. Poliittisella puolella vahvistimme EUn sitoumuksen edelleen painostaa Syyrian hallintoa ja me pyysimme neuvostoa valmistelemaan lisää rajaavia toimia. Me olemme vedonneet presidentti Assadin, jotta tämä eroaisi. Välittömästi demokraattisen siirtymäkauden kehityksen käynnistyttyä olemme valmiita uuteen kumppanuuteen ja antamaan apua. Diplomaattisella puolella tuemme Arabiliiton ponnisteluja, Kofi Annanin valmisteluja ja Syyrian kansan ystävien ryhmän luomista. Olemme vedonneet kaikkiin YK turvaneuvoston jäseniin, ennen kaikkea Venäjään ja Kiinaan, jotta ne työskentelisivät kanssamme yhdessä väkivallan lopettamiseksi. Älkäämme unohtako, että me emme voi toimia päättäväisesti ilman YK valtuutusta. Tätä näkemystä tuettiin yksimielisesti. Mielestäni se osoittaa, että Yhteistä ulkopolitiikkaa on paljon enemmän kuin jotkut ehkä luulevat. Meillä on yhteinen kanta Iranista, Syyriasta, Libiasta ja eteläisyydestä naapuruudesta ja niin edelleen. Eli toisin sanoen maailman kaikkein vaarallisimmalla alueella nämä 27 valtiota työskentelevät käsi kädessä. Tämä on seikka, joka usein unohdetaan. Lopuksi vielä minulle oli suuri kunnia, että kaksi, kaikki 27 hallitusta ja valtioiden päämiestä päättivät pyytää minua puheenjohtajakseen vielä kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. Ja lisäksi 17 niistä, jotka ovat euroaluemaita, pyysivät minua toimimaan eurohuippukokouksien puheenjohtajana. Jatkossa ei liene yllätys, että tärkein painopistealueeni on edelleenkin talous. Se on meidän elinehtomme. Ilman vahvaa talouden pohjaa meidän yhteiskuntamallimme vaarantuvat ja me emme voi olla näyttävässä roolissa maailman näyttämöllä. Tämä on ainoa tapa, jolla me voimme esiintyä maailmannäyttämöllä meidän mahdollisuuksiemme mukaisesti. Hyvät kollegat, on suuri kunnia saada työskennellä Euroopan hyväksi näinä ratkaisevina aikoina. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja Van Rompuy. Sitten komission puheenvuoron pitää puheenjohtaja Barroso. Thank Kiitoksia puhemies, neuvoston puheenjohtaja, arvoisat jäsenet parlamentissa. Kun olen jo Van Rompuyta otellut nimityksestä, niin haluaisin toistaa kiitokseni hänen kahden ja puolen vuoden aikana tekemänsä työtä kohtaan. Odotan yhteistyön jatkumista hänen kanssaan, jotta voimme rakentaa vahvempaa Euroopan unionia niin, että puolustetaan kansalaistemme intressejä paremmin ja olemme vahvempia maailmannäyttämällä. Neuvoston puheenjohtaja hahmotteli jo neuvoston huippukokouksen tuloksia myöskin ulkoisista asioista, Syyrian tilanteesta ja Iranin suhteista Ja tietysti hyvin tärkeä päätös oli myös antaa ehdokasjäsenen asema Serbialle. Omalta puoleltani haluaisin ottaa esille muutama osatekijä, jotka osoittavat, että EU voi olla kääntämässä uutta lehteä, uutta vakautta ja kasvua kohti. Sanotaan ihan selvästi, että nyt on vähemmän jännitettä euroalueella, mutta emme ole vielä kriisistä poissa. Tilanne on edelleen äh, herkkä ja täytyy jatkaa työtä, mukaan lukien näiden palomuurien vahventaminen. Ne ovat äh, vastapuoli tälle, vaadittava vastapuoli, vastapaino tälle talouden hallinnolle. Odotan nyt, että hallitukset eivät äh, keskity pelkästään lyhyen aikavälin kriisinhoitoon, vaan myös kasvuun kestävään, älykkääseen, mukaanottavaan kasvuun, joka on avainasemassa oleva asia tulevan vaurauden kannalta. Se on ensimmäinen tavoite 2020-strategiassa ja se on myös ytimessä, kun ajatellaan tätä kattavaa lähestymistapaa äh, toimintasuunnitelmassa kestävään kasvuun, joka esiteltiin parlamentille aiemmin. Ja neuvoston päätös oli askel oikeaan suuntaan, mutta paljon on vielä tehtävää. Saavutettiin menestystä koskien kattavallistumistapaan avainelementtejä. Ensinnäkin sopimus vastauksesta Kreikan ongelmiin, sitten finanssivakaus ja sitten 2020 strategian kautta luotava kasvu, konkreettiset aloitteet ja kohdennetut investoinnit. Aloittaisin Kreikasta. Jotkut ihmiset sanovat edelleen, että Kreikka ei selviä. Kysyn, että miksi? Miksi Kreikan ei pitäisi olla kykenevä tekemään tarvittavia uudistuksia kilpailukykynsä puolesta? Mielestäni se on mahdollista. Kreikan hallitus ja parlamentti uskovat, että se on mahdollista. Päätös PSistä osoittaa, että se voi olla mahdollista. Nyt prioriteetti on saada toinen ohjelma toimimaan. Se on meidän yhteinen tavoitteemme, kun tuemme Kreikan hallitusta ja ihmisiä. Komissio on ryhtynyt konkreettisiin toimiin tämän vuoksi. Yhteistyössä komission jäsenten kanssa minulla on ollut hyvin konkreettisia keskusteluja pääministerin kanssa, jotta saadaan tehtyä päätökset, tarvittavat päätökset välittömästi. Kun kirjastani olette varmaan nähneet, täytyy keskittyä avainprioriteetteihin. Parannetaan työllisyyttä, tuetaan liiketoimintaystävällistä ympäristöä, pk-yritysten tukeminen, poistetaan esteet rakennerahastojen käytölle. Nämä ovat alueita, joilla voidaan saada aikaan viikoissakin edistystä, ei pelkästään kuukausissa ja vuosissa. Komission työryhmä ovat, on tällä hetkellä paikan päällä keskustelmassa siitä, miten toimi, to, nämä toimet voidaan toteuttaa. Ja sitten myöskin EIPn e johtajan kanssa olemme myös keskustelleet siitä, että miten Kreikan tuki voidaan saada tehokkaammaksi. Teriksen yhteenvetoa tästä lähestymistavasta tulevina viikkoina aion yhdessä varapuheenjohtaja Reenin kanssa esitellä Kreikan kasvu- ja työllisyyssuunnitelman ottaen huomioon sen edistyksen, jota on saatu ja käsittelemällä myös prioriteetteja tulevaisuuden kanssa. Toimintasuunnitelman osalta ja Kreikan ongelmien osalta täytyy ajatella myös vakautta. Ilman vakautta ei luottamusta, ilman luottamusta emme saa kasvua ja työpaikkoja. Arvoisat jäsenet, vakaussopimuksen, finanssipoliittisen sopimuksen allekirjoittaminen oli hyvin tärkeä asia. Tämä, kuten tiedätte, ei ollut komission etusijalla oleva mekanismi, koska se on hallitusten välinen luonteelta, mutta kuitenkin sen allekirjoittaminen niin että siinä on 25 nykyisestä 27 jäsenvaltiosta on poliittinen lausunto siitä, että eurossa ei ole kyse pelkästään joidenkin valtioiden valuutasta. Euro on EUn valuutta. Se on vahva viesti siitä, että euro on peruuttamaton ja se otettiin hyvin vastaan itse asiassa myöskin investointien keskuudessa Euroopassa ja sen ulkopuolella. Juuri finanssivakauden kulttuuri on ehto sille, että pystytään saamaan aikaan todellinen talousunioni. Yhdessä niin sanotun Sixpackin kanssa ja Euroopan vakausmekanismin kanssa se on tärkeä askel tässä prosessissa. Sen vuoksi on olennaista, että kaikki sen säännökset voidaan saada sopusointuun eurooppalaisen lainsäädännön kanssa niin nopeasti kuin mahdollista. Sopimusosapuolet ovat sopineet siitä, että integroidaan perussopimuksen säännökset eurooppalaiseen lakiin viiden vuoden aikana. Nyt komissio on jo ehdottanut jatkomuutoksia niin kutsutuun tuupakkiin, jotta voitaisiin varmistaa, että finanssipoliittisen sopimuksen tärkeät säännökset toimeenpannaan yhteisölakiin myös. Se tarkoittaa niin, että tähän, osallistuvat, tähän osallistuu aktiivisesti myös parlamentti. Tietysti sopimus, eikä sen ehkä pitäisikään, kattaa kaikkia osatekijöitä talousunionissa ja sen tavoitteet, kuten yhtenäismarkkinat tai alueellinen ja taloudellinen kohesio. Nämä tavoitteet ovatkin äh, parempi ottaa huomioon yhteisön näkökulmasta ja myöskin eurooppalaisten toimilinten ja yhteisömetodin kautta. Arvoisat jäsenet, kun toimeenpana 2020 agendaa työpaikkojen puolesta. Se dominoi, agenda, dominoi esityslistaamme ja keskusteluimme. Finanssipoliittinen sopimus on tarpeen, mutta se ei ole riittävä. Kuten olemme sanoneet monta kertaa, tarvitsemme finanssivakautta ja talouskasvua. Molempia. Kun to, kuten toimintasuunnitelmassa tehdään selväksi, kasvussa on monia osatekijöitä, jotka täytyy toteuttaa saman aikaan. Näihin kuuluu muun muassa rakennemuutokset, Yhteismarkkinoiden syventäminen, kohdennetut tavoitteet, kyllä investointeja tarvitaan, ja kasvun tukeminen myöskin ul- ulkomaiden markkinoilla. Tässä teen selväksi neuvostolle, että jäsenvaltioiden täytyy tehdä enemmän saada toimeenpanoa paremmaksi tässä täytyy kuraa umpeen kentällä tehtävien päätöksien ja poliittisen tahdon välistä eroa. Tein selväksi, ettei riitä se, että puhutaan 2020 asiasta just lipsyysrakennuksessa Brysselissä. Meidän täytyy saada strategiaa toimeen kaikilla tasoilla, mukaan lukien työmarkkinaosapuolet, alueet, yhteiset. Tein myös selväksi, että tarvitsemme tulevaisuuden näkymää sosiaalisesta mukaanottamisesta, koska on joitakin tilanteita, sosiaalisia hätätilanteita, kasvava köyhyys monissa jäsenvaltioissa esitin sen kannan, että rakennemuutokset täytyy olla poliittisesti myös sosiaalisesti hyväksyttäviä kansalaisten keskuudessa. Työmarkkinaosapuolten ideologia on tässä hyvin tärkeää. huippukokous Euroopan tasolla on hyvin tärkeä ja myös työntekijöiden ammattiliittojen vuoropuhelu kansallisella tasolla. Tämä on yksi osatekijä, kun osoitetaan, että tie, jota kuulemme, on reilu, jossa rasite ja hyödyt ovat molemmat jaettuja. Reiluus, oikeudenmukaisuus oli avainmotivaatio sen takana, kun ehdotettiin finanssitransaktioveroa komission taholta viime vuonna. Laajemmin ottaen viimeiset kolme Euroopan neuvostoa ovat ottaneet verotuksen oleelliseksi osatekijäksi, kun pyrimme saamaan talouden elvytystä. Tämän ei pitäisi olla yllätys. Suuria summia menetetään veronkierron vuoksi. Ja jos tätä verrataan siihen, että mitä tarvitaan kansallisiin budjetteihin ja ajatellaan, että monet ongelmat voitaisiin silloin ratkaista. Yhtenäinen kanta on ainoa tapa hoitaa tässä asia. Komissio pyrkii konkreettisiin toimiin, jotta voidaan välttää veronpetoksia ja veronkiertoa, mutta jäsenvaltiot, niillä on tärkeitä <clears throat> velvoitteita täytettävänä Euroopan tasolla. Ei ole mitään syytä jatkomyöhästyksille siihen säästödirektiivin hyväksymiselle ja sille, että neuvotellaan verosopimuksia kolmansien maiden kanssa. Tämä asia on jumissa neuvostossa, kuten tiedätte. Tämä on jälleen yksi negatiivinen esimerkki toimeenpanon puutteista, jotka mainitsin aiemmin. Kannat, joita on otettu Eurooppa-neuvostossa, jotka eivät sitten eh, toteudu muissa neuvostoissa tai jäsenvaltiotasolla. Hyvät jäsenet, sanoen, että kasvuohjelma on 2020-strategia ja väline sen saavuttamiseksi on monivuotiset rahoituspuitteet. Euroopan budjetti on investointibudjetti ja toivon, että tästä näkökulmasta käymme rakentavia keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa siitä ja olen mielessäni, kun voin nähdä, että Euroopan parlamentti on ottanut saman kannan. Olen myös tyytyväinen siitä, että komission ehdotus projektibondeista laajakaista investointeihin esimerkiksi hyväksyttiin tässä Euroopan neuvostossa yhdessä muiden prioriteettitoimien kanssa, kuten että kiihdytetään joitakin aloitteita äh, vuosittaisen kasvututkimuksen puitteissa ja yhtenäismarkkinoiden äh, loppuun saattamisessa luovat lyhyelläkin aikavälillä työpaikkoja ja saavat Euroopan taloudesta kilpailukykyisemmän pitkällä aikavälillä. Kansalaisemme haluavat nähdä todellisia toimia, joista saadaan todellisia tuloksia heidän jokapäiväisen elämänsä kannalta. Tammikuun huippukokouksen jälkeen komissio on lähtenyt näihin toimiin koskien työttömyyden vähentämistä ja pk tukemista. pk ovat vastaus siihen tarpeeseen, että täytyy luoda enemmän työpaikkoja Euroopassa. Komission tiimit ovat olleet vierailulla kahdeksassa jäsenvaltiossa sen jälkeen. Melkein jokaisessa tapauksessa läheisessä yhteistyössä kansallisten hallintojen kanssa on löydetty tapoja löytää auttaa nuoria ihmisiä saamaan paremmin töitä. Hyvät arvoisat jäsenet, sitten lopuksi toistaisin sen, että nyt olemme tulleet pitkän tien, kun olemme pyrkineet luomaan vakaita olosuhteita, joiden myötä voisimme tehdä vielä tämän edessä olevan työn. Emme tarvitse sitä, että rumutetaan koko ajan eurosta, vaan kovaa työtä ja päättäväisyyttä toimissamme, kun haluamme ylläpitää eurooppalaista sosiaalista markkinataloutta. Eurooppalainen sosiaalinen ei ole kuollut mutta haastavammassa ympäristössä tarvitsemme kilpailukykyisempää Eurooppaa, joka tarjoaa sekä kasvua että vakautta, sekä vastuuta ja solidaarisuutta. Kiitoksia. Kiitoksia herra Barroso ja Euroopan kansanpuolueen ryhmäpuheenvuoro Josep Daul, viisi minuuttia. Hyvä puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella teitä nimityksistänne ja toivotan teille paljon rohkeutta nyt seuraavien kahden ja puolen vuoden aikana, sillä kaikki tarvitsemme hyviä ehdotuksia, jotta voidaan luoda työpaikkoja Eurooppaamme. Minusta kriisistä voimme oppia kaksi asiaa. Ensinnäkin sen, että julkisen talouden tervehdyttäminen valtion ja alueiden tasolla ei voi jäädä enää odottamaan, kun kymmenen päivää sitten allekirjoitettiin 25 valtion kesken finanssipoliittinen sopimus osoittaa, että selvänäköisimmät maat ovat tämän ymmärtäneet ja sopimus pakottaa rehellisyyteen ja budjettikuriin. Kaikki kuitenkin tietävät, että ei riitä, että teksti allekirjoitetaan, vaan se on pantava täytäntöön. Juuri tältä osin odotamme toimia jäsenvaltioilta ja myös komissiolta, joka on perustamissopimuksen vartija. Kaikki muistavat sen, miten vakaus sopimusta on rikottu suurten jäsenvaltioiden toimista. Kaikki muista, että eh, jopa yksi komission puheenjohtaja kutsui sitä tyhmäksi. Sen takia on hienoa, että meillä on finanssipoliittinen sopimus ja sixpack ja kohta twopackikin. Niistä on kaikista hyötyä, mutta on kiinnitettävä huomiota niiden täytäntöönpanoon. Toinen asia, mitä kriisistä voidaan oppia, on, että on korostettava kasvun eh, paluuta, sellaisen kasvun, joka luo työpaikkoja, mutta tässä mielessä ei olla edistytty kriisin alun jälkeen. Tammikuun Eurooppa-neuvostossa yksinkertaisesti annettiin suosituksia jäsenvaltioille ilman koordinaattoria tai kokonaissuunnitelmaa, mitä komissio Se tekee kovasti töitä ja siellä on paljon eri aloitteita, mutta ne olisi paremmin ymmärrettävissä, jos ne olisivat osa kokonaispakettia, sellaista pakettia, joka eh, pyrkii kasvuun ja työllisyyteen. Ja olen myös yllättynyt, että liian moni jäsenvaltio panee täytäntöön liian hitaasti sääntöjä, joihin on kuitenkin sitouduttu, ja siksi toivoisin, että komissio vielä tarkemmin valvoisi sitä, että jäsenvaltiot laitettaisiin oikealle uralle. EPP-ryhmä aikoo tehdä kaksi ehdotusta, joka jotka tulevat esille Euroopan neuvostolle lähetettävässä kirjeessä. Ensinnäkin me eh, nyt kohta juhlimme sisämarkkinoiden 20 vuotisjuhlia, mutta tällä hetkellä on kuitenkin vielä 150 pullonkaulaa, jotka estävät sisämarkkinoiden täyttää toimintaa. Ja siksi olisi tärkeää, että säännöt pantaisiin kunnolla toimeen, mutta sen lisäksi pitää ehdottaa lainsäädäntöpakettia, jossa olisi tarkka aikataulu, jotta sisämarkkinat saataisiin loppuun vietyä. Tässä asiassa on nyt kiire ja tältä, tätä kautta voitaisiin saada ainakin pientä kasvua maille, jotka ovat niin vaikeassa tilanteessa. Ja sitten palvelusektori, joka on niin tärkeä Euroopan taloudelle, se on kaikkein suurin jumiltava tekijä, kun tiedetään, että hinnat vaihtelevat Euroopan unionin sisällä esimerkiksi lääkkeiden osalta yksinkertaisesti viisinkertaisiksi, jos ajatellaan eh, lääkehoitoja, hinnat ovat yhdestä kolminkertaiseksi ja samat vakuutukset voivat olla jopa neljä kertaa kalliimpia kalliimpia jossain paikoin ja e, yliopistotutkinnot jopa sata kertaa kalliimpia. Kaikkea tietysti voi samaan aikaan tehdä, mutta pyydän kuitenkin, että komissio nyt esittää uuden aloitteen, joka koskee kymmentä alaa sisämarkkinoista. Ja toinen EPPn ehdotusryhmä liittyy niihin investointeihin, joita tarvitaan, jotta voidaan saada kasvupolitiikkaa. Tältä esiin ehdotan, että erotetaan, erotetaan pyhitetään tietty määrä Euroopan budjetissa, jonka tavoitteena on saada aikaiseksi kasvua ja työllisyyttä. Nämä eivät nyt uusia kuluja, lisää varoja budjettiin, vaan nyt on jo olemassa olevat varat suunnattava kestäviin investointeihin. Tarvitaan omia varoja. Kun yksi euro investoidaan unioniin, se voi tuottaa jopa viisinkertaisen tuloksen. Jos ajatellaan esimerkiksi energia-alaa, sille sijoitettiin vuonna 2010 4 miljardia ja lopputuloksena saatiin kuitenkin 22 miljardia investointia. Ja lopuksi sanoisin, kansalaiset tarvitsevat työpaikkoja, nuoret tarvitsevat työpaikkoja, meidän taloutemme kaipaa pientä kasvua aluksi ja myöhemmin jatkuvaa kasvua. Finanssipoliittinen sopimus varmistaa sen, että julkinen talous tulee olemaan tervettä ja tasapainossa. Ja aivan oikein meidän on todellakin toimittava veronkiertoa vastaan. Meidän on huomioitava nämä työttömyysluvut ja toisaalta meillä on sitten tämä investointibudjetti, jota tarvitsemme, sen pyhittäminen tuo meille lisää työpaikkoja. Kiitos. Kiitoksia herra Dol. Ja nyt sitten sosialistien demokraattien ryhmä, ryhmän puheenvuoro Puheenjohtaja Svoboda, viisi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin tietenkin onnitella puheenjohtaja Rompäitä hänen uudelleenvalinnastaan. Keskusteltavaa on vielä paljon, meillä on vielä paljon tekemistä. Toiseksi haluaisin onnitella neuvostoa Serbiaa koskevasta päätöksestä. Se on Serbialle koko alueelle, mutta myös Kosovolle aivan oikea päätös. Valitettavasti ei kuitenkaan nähty myönteistä kehitystä Schengenin osalta ennen kaikkea Bulgarian ja Romanian suhtaan. Bulgarian ja Romanian kansat ansaitsevat Schengen laajentumisen. Toivottavasti siihen päästään pian. Järkyttävää kuitenkin oli tämä presidentti Sarkozyn lausunto neuvostokokouksen jälkeen. Ajatus siitä, että Ranska jäisi Schengenin ulkopuolelle. Hyvät kollegat, tulisiko me passi kädessä jälleen Strasburgiin eh, ylipäätään? Eihän tällainen voi olla mitään vakavasti esitettävää. Ja jos Sarkozyn tiedottaja sanoo, että Euroopan parlamentin sosiaalidemokraatit estävät Schengen kansanäänestyksen, ei se pidä paikkaansa. Meidän tiemme vie eteenpäin, ei taaksepäin. Ja siksi vaadinkin presidentti Sarkozyta, vaikka hän eh, vaaleissa olisi häviämässäkin, ei pidä lähteä eh, puuttumaan vanhan nationalistiseen eh, antieurooppalaiseen sanastoon. Se sopisi Sarkozylle hyvin edetä eteenpäin Euroopassa. Ja hyvät kollegat, nyt haluaisin siirtyä käsittelemään talouskysymyksiä. Olen lukenut saksalaisesta lehdestä seuraavat lauseet erästä haastattelusta. Miten aiotte pitää tarjonta- ja kysyntämallianne yllä, jos ette pidä huolta niistä ihmisistä, joiden on määrä ostaa lopputuotteet? Me tarvitsemme sellaisen järjestelmän, jossa matala tuloiset otetaan myös huomioon. Järjestelmä on aina niin vahva kuin sen heikoimmat. Eikä tämä ollut yksikään poliitikko, vaan kansalaisoikeustaistelija Harry Belafonte. Valitettavasti on olemassa Euroopassakin paljon poliitikkoja, jotka eivät ottaa huomioon, minkä Harry Belafonte on ymmärtänyt. Se on surullista ja se Euroopassa on saatava muuttumaan. Ei nimittäin ole kyse pelkästään siitä, että ei edetä mihinkään, jos ei tueta kysyntää ja taloudellisesti heikommassa asemassa olevia. Esimerkiksi Kreikassa ja Espanjassa me saavutamme päinvastaisen vähemmän kasvua, vähemmän työllisyyttä, enemmän veroja, vähemmän julkistalouden tuloja. Ennen kaikkea raskautta hyvät kollegat, on se, että että nuorisotyöttömyyteen reagoitiin vasta näin myöhään. Kyllä, puheenjohtaja Van Rompuy, olette oikeassa. Me reagoimme, neuvostokin reagoi, mutta jo vuodesta 2008 nuorisotyöttömyys on noussut huomattavasti. Mitä me sanomme näille nuorille, jotka eivät löydä työtä? Eikö ole skandaali, että Euroopan nuoret lähtevät Argentiiniaan, Brasiliaan löytääkseen työpaikan? Eikö ole skandaali, että tänä päivänä meillä on monia nuoria, jotka joutuvat työskentelemään niin matalilla palkoilla, että niillä tuskin tulee toimeen. Mitä me sanomme näille eh, tuhannen euron liikkeen edustajille, kuten Italiassa tätä kutsutaan. Mitä me sanomme heille? Miten me saamme tämän nuorison voitettua Euroopan kannalle? Me tarvitsemme jonkinlaisen työpaikka- ja koulutustakuun. Te sanoitte, puheenjohtaja Rompäi, että tämä on kansallinen tehtävä. Totta kai se on kansallinen tehtävä, kuten moni muutkin, joista sitten Eurooppa huolehtii sen ohella. Minä haluaisin, että Eurooppa huolehtii myös nuorista, heidän mahdollisuudestaan saada työpaikka tai koulutus. Sekin kuuluu Euroopan sosiaaliseen malliin, yhteiskuntamalliin. Ja haluaisin sanoa jotakin myös Euroopan äh, keskuspankin pääjohtajan lausunnosta. Ehkä hänen sanansa ymmärrettiin hiukan väärin. Euroopan yhteiskunta yhteiskuntamalli ei kuitenkaan ole kuollut, se ei myöskään saa kuolla. Me sosiaalidemokraatit kannatamme sitä, että se elää jatkossakin. Sitä on uudistettava, mutta se on osa meidän identiteettiämme ja sitä me puolustamme täysimääräisesti. Hyvät kollegat, lopuksi vielä Monet ovat sitä mieltä, että kansa vastustaisi uudistuksia. Ehkä näin, mutta vain siksi, että kansan mielestä ei harjoiteta oikeaa politiikkaa. Jos puheenjohtaja Barroso aivan oikein siteeraa veropakoa, kun näemme, miten epäreilu verojärjestelmä usein on ja kuinka rikkaimmat eivät juuri maksa veroja, ymmärrämme, mitä meidän on muutettava. Olen iloinen siitä, mitä Barroso ja Van Rompuy totesivat. Ne ovat jo askeleita eteenpäin, mutta eivät sinällään vielä riitä. Olen vakuuttunut siitä, että kun katsomme mantereemme kansalaisia, kansalaisia. Vastaisuudessa harjoitettaessa reilumpaa veropolitiikkaa kansalaisetkin ovat valmiita hyväksymään uudistukset. Me haluamme säilyttää tämän yhteiskuntamallin, josta olemme ylpeitä. Me sosiaalidemokraatit puolustamme sitä kaikin voimin. Kiitokset. Svoboda, es gibt eine bitte eine frage an sie herra kollega Odi on pyytänyt saada kysyä teiltä. Mikrofoni, olkaa hyvä. Monsieur Svoboda, vous avez brandi votre... Herra Svoboda, te otitte esille täällä passinne, heiluttelitte sitä ja puhuitte Nikolas Sarkozysta. Tiedättekö te, että Nikolas Sarkosi on aina puolustanut Schengeniä? Tiedättekö, että Nikolas Sarkosi ei halua päästä eroon Schengenistä, vaan haluaa vahvistaa sitä? Tiedättekö te, miten raja Kreikan ja Turkin välillä toimii. Tiedättekö, että itse asiassa vapaus ei toimi ilman turvallisuutta. Ja siksi haluaisin kysyä teiltä erästä seikkaa, herra Svoboda. Vastatkaa kyllä tai ei. Oletteko te sitä mieltä, että Schengenin kokonaisuutta hallinnoidaan oikein? Ensinnäkin hyvä kollega Odi, minun on vaikea ajatella Sarkosia oikein muuten kuin eläkkeellä eikä harjoittamassa tällaista politiikkaa. Niin, turvallisuus ja Schengen kuuluvat yhteen, mutta kysynkin teiltä, miksi neuvosto edelleen tämän estää? Eikä tähän Ranska, Ranskan hallituskaan ole ihan viaton. Miksi Romania ja Bulgaria eivät edelleenkään pääse Schengeniin, vaikka ne täyttävät ehdot? Tätä minä haluaisin häneltä kysyä, koska turvallisuus nimenomaan on luotu eri toimin ja on oikeastaan laitonta olla laajentamatta Schengeniä. Minä kannatan sitä kovasti, mutta ottaa asia esille vaalitaistelussa, kuten presidentti Sarkozy on tehnyt, se on minusta tuomittava, sillä Schengen on suuri Euroopan saavutus, eikä sitä tulisi kyseenalaistaa, vaan sitä tulisi tukea. Sehän osoittaa, että me eurooppalaiset kykenemme voittamaan rajamme vapaasti, kulkemaan niiden yli ilman passeja. Eh, jos ei Sarkozy tähän usko, se on hänen ongelmansa, mutta minä ja François Hollande, Ranskan sosialistit, tuemme tätä. Liberaalidemokraattien ryhmän puheenvuoro herra Hofstad. Niin, ei ollut tarkoitus puuttua tähän asiaan, mutta herra Odi, tässä pitää nyt puhua ihan järkevästi, jos sanotaan, että puolet maahanmuuttajista heidän on poistettava Ranskasta, niin kuin presidentti Sarkozy sanoi, ja sitten käydään halan ruoan kimppuun ja samanaikaisesti lähdetään muita syyttämään Schengen-asioista. Minä haluaisin nyt kysyä, kuka on itse asiassa äärioikeiston ehdokas? Onko se Le Pen vai Sarkozy? Minä tässä tätä ihmettelen ihmettelen, kun katson miten tämä vaalikampanja edistyy, niin ei tällaista ole koskaan nähty tällaisessa tilanteessa, että presidenttinä toimiva henkilö todella käyttää tällaista kieltä. Tämä on meidän ongelmamme tänä päivänä. So, uh, let me return to the, uh, to the debate we, we... Palaisin keskusteluun, joka meillä oli ennen herra Odin kysymystä. Ensinnäkin onnittelut teille, puheenjohtaja Van Rompuy, Euroopan neuvoston Come and Go. Minulla on sellainen tunne, että tässä on, voi todeta ylimielisyyttä, itsetyytyväisyyttä. Uskommeko todellakin, että olisi käännekohta ollut kriisissä? Uskotteko todella, että herra Montin ja Arhoin äh, pyrkimyksien myötä pystymme saamaan kriisin loppuun, että finanssipoliittinen sopimus äh, lopettaa tämän sotkun ja että riittää, että nämä kaksi pelastusrahastoa yhdistetään 750 miljardia euroa. Luuletteko todellakin, että se lopettaa kriisin? Se, mitä tällä hetkellä tapahtuu, on ihan erilaista. Se, mitä tällä hetkellä tapahtuu, on, että nähdään, että bondimarkkinat äh, kyllä rauhoittuvat, koska Draghi on ostanut aikaa. Yksi biljoonaa uutta rahaa herra Draghi on tuonut mukaan ja tästä äh, yksi biljoonaa euroa on painettu rahaa. Sen vaikutuksia nähdään, mutta ei se ole rakenneratkaisu tähän kriisiin. Se voi toimia viikkojen, kuukausien ajan, mutta se ei ole rakenteellinen ratkaisu tähän kriisiin. Ja kaikki tiedämme, mikä rakenneratkaisu kriisiin on kaikki tiedämme, että tarvitsemme sitä, että velka yhteisöllistetään osittain. Yhdysvalloissa valtionministeriössä sanoivat, että tehkää näin. Myöskin IMF sanottiin samaa. Mielestäni kaikki näkevät valon, mutta Euroopassa emme näe. Tiedämme. Yli 60 prosentin velka yhteisöllistetään niin, että kaikilla on pienemmät korot, myöskin Saksalla se sopusoinnussa myöskin perustuslain Saksassa ja perussopimuksen kanssa. 2,3 miljoonaa euroa olisi se todellinen palomuuri. Puhutaan koko ajan palomuurista, mutta sitä ei ole. Jos kaksi pelastusrahastoa edes yhdistetään, niin se on palon sammutusta, se ei ole palon muuri jos tulee Portugalissa, Kreikassa kriisi Irlannissa, mutta se ei ole mikään todellinen palomuuri suurten kansantalouksien, kuten Italia ja Espanja ympärillä. Siihen tarvitaan todellista pelastusrahastoa. Ja tässä parlamentissa voin sanoa, että tällaisessa parlamentissa on selkeä enemmistö sille, että ei hyväksytä mitään uutta lainsäädäntöä, joka liittyy eurokriisin, ellei se sisällä tällaista ehdotusta, herra Van Rompuy ja herra Barroso. Muutama sana Syyriasta eilen 47 ruumista löydettiin jälleen Homsissa naisten, lasten ruumiita, joita kidutettiin, tapettiin. Kofi Annan raportoi, että he eivät näytä ymmärtävän todellisuutta Damaskuksessa. Nyt on aika kypsä tehdä jotain. Pysäytetään kaikki lennot Syyriaan. Lähetetään takaisin kaikki Syyrian lähettiläät. Estetään matkustus ja tehdään mitä Obama tekee. Käsitellään kaikkia vaihtoehtoja, humanitaarisia käytäviä, turvapaikkoja, taktista apua, mitä tahansa. Mutta jotain täytyy tehdä, eikä mitään, niin kuin tällä hetkellä, ettei tehdä mitään tässä tapauksessa. Muuten on vain yksi lopputulos, puheenjohtaja, puhemies, ja se on se, että Syyriasta tulee uusi Sudan ja Stepsenistä Ruanda, ja me emme ole tehneet mitään, vaikka näin on käynyt. Herr Verhofstadt, da gibt's eine äh, Bitte. Verhofstadt, kollega Dole haluaisi kysyä teiltä kysymyksen. No, no, no, no, no. Je veux simplement connaître la... Ei, ei, minä vain haluaisin tietää, miten ystäväni G nyt asian reagoi sillä herra Sarkozylla ei ole hallituksessa Front National puoluetta, mutta sitten on Alankomaissa tilanne, josta te ette ole koskaan puhunut ja se on paljon vaarallisempaa siellä. Ja minä haluaisin nyt esittää kysymyksen, kun Eli Cruz sanoo, että Kreikan on poistut, lopettava euron käyttö, niin Verhofstadt ei ole koskaan kritisoinut häntä. Vastaa minulle. Niin, puhemies. Minä olin ensimmäinen, joka puhuin siitä, että Hollannin hallitus oli hiljaa tässä internet-sivustoasiassa. Ja haluaisin muistuttaa, hyvä Doll, että kyseessä ovat kristillisdemokraatit yhdessä liberaalien kanssa siellä hallituksessa. Ehkä hän on tämän unohtanut. Minä kuitenkin heille soitin. En tiedä, onko eh, herra Doll soittanut Maxim Verhagelle, mutta joka tapauksessa minun nyt sanottava hyvin suoraan se, että minä annan tukeni internet-sivustopäätökselle sillä hiljaisuus on tässä ihan mahdoton lähestymistapa, mutta on kuitenkin paljon parempi tämä hiljaisuus kuin se melu, mitä Sarkosi pitää tästä muukalaisvihaa ja e, maahanmuuttaja-asiasta. Kiitos oikein paljon. Onpa siinä todellinen ystävyys. Nyt vihreän ryhmän puheenvuoro. Edustaja Kompendit. Hyvä kollega herra Van Rompuy, en tiedä pitääkö teitä nyt onnitella vai kenen pitää onnitella, onnitella ketään. Tämä sitten nähdään. Toivottavasti toinen kautenne ei ole samanlainen kuin ensimmäinen. Useampi seikka. Aivan ensiksi, jos palaamme Schengeniin, niin yksi yksinkertainen asia. Saksa ja Ranska ovat puhuneet asiasta neuvostossa kaikki maat ovat kieltäytyneet Schengenin uudelleen kansallistamisesta. Ja herra Odi, jos puhutte tästä, jos ei enää provosoitaisi Turkkia tällaisiin järjettömin päätöslauselmin kansallisissa parlamenteissa, niin heidän kanssaan päästäisiin sopimukseen ja saataisiin parempi turva rajalle. Me käymme heidän kimppuunsa ja sitten sanotaan kuitenkin, että heidän pitää kohdella meitä mukavasti. Jos me kohtelemme heitä näin, niin tätä tästä seuraa. Ehkä siitä sitten saataisiin turvallisimmat rajat, jos meillä olisi paremmat suhteet Turkkiin. Ja tämä on toden, todesta totta, ei mitä tahansa, mitä sanoin. Näin, hyvät ystävät. Ja sitten aivan ensiksi tähän kriisiasiaan. Minä olen sitä mieltä, että tämä kultainen sääntö, jossa on, tarvitaan kolminkertainen kultainen sääntö, jossa on sosiaalinen, finanssi, poliittinen ja, yhte- ja ympäristöön liittyvä sääntö. Me tarvitsemme myös yhteiskunnallisiin asioihin ja ympäristöön liittyviä kultaisia sääntöjä. Muu ei riitä. Muuten me tee tulevia sukupolvia varten sitä, mitä pitäisi tehdä. Ja tällä hetkellä me tarvitsemme elvytys suunnitelman, ei vaan kaikenlaista sekalaista. Tehän tiedätte, että tässä on 4600 miljardia sijoitettu pankkien pelastamiseen investointien kautta ja muilla tavoin. Näin saatiin sektori pidettyä yllä. Marshall-suunnitelma viisi 5 prosenttia Yhdysvaltain BKTstä. Tämä olisi meillä 800 miljardia, ei 4000 miljardia, vaan 800 miljardia näin jos ne käytettäisiin elvyttämiseen Kreikassa, Espanjassa ja muualla. Meidän on toimittava vaatimusten mukaisesti. Kriisistä ei päästä vain säästötoimin, jotka vaikuttavat kansalaisten elämään. On annettava kansalaisille uskoa tulevaisuuteen ja nyt on voitu pelastaa finanssijärjestelmä, eikö nyt tarvittaisi myös samanlaisia toimia, jotta voitaisiin kansalaiset pelastaa. Tämä on ihan itsestäänselvyys. Tässä ei ole tarpeeksi varoja. Dollan oikeassa, jos on omat varat käytössä, Euroopan investointipankki pitää käyttää sellaista budjettia, josta olisi seurauksena kasvua ja vihreää taloutta. Ja sitten veronkierto. No nyt on oltava rehellisiä, jos me jatkamme verokilpailua Euroopassa, niin tämä ei tule onnistumaan. Tästä esimerkkinä seuraava. Irlannissa on Facebook ja Apple, Luxemburgissa on Google ja Amazon ne toimivat sieltä käsin, mutta rahat tulevat Ranskasta, Saksasta ja niin poispäin, mutta kuitenkin verot maksetaan Luxemburgissa, Irlannissa tai muualla siksi, että yhtiöverolla kilpaillaan. Eli emme pysty tätä jos emme tätä pysty sääntelemään, niin ei veronkietoa pystytä myöskään hoitamaan. Jos haluatte siihen puuttua, niin tämä on yksinkertaista. On sanottu, että kaikki pankit, jotka toimivat Euroopassa, olivat me EU-sta, Sveitsistä tai muualta, niiden on ilmoitettava ne varat, jotka Euroopassa asuvat sinne sijoittavat. Muuten ne eivät voisi toimia Euroopan markkinoille. Näin Yhdysvalloissa on tehty UBSn osalta, kun kyseessä oli amerikkalainen raha Sveitsissä. Ja tehän tiedätte, että Sveitsin pankit antoivat nämä tiedot sitten. Tehkää samoin. Pakottakaa pankit antamaan ilmoitukset. Tämä on todellakin pankkisalaisuuden eh, poistamista tietyksi aikaa. Näin pääsette verenkiertoon käsiksi, sillä tiedätte, missä sitä harjoitetaan. Jos tätä ei tehdä, niin ei pystytä myöskään saavutuksiin. Bosnian Belgradin liittyen en ole samaa mieltä. Jos emme anna mahdollisuutta Bosnialle, niin sitten nimenomaan sodasta vastuussa tästä hyötyvät ja ne, jotka ovat kärsineet, eivät saa edes Euroopasta apua. Tämä ei ole moraalisti oikein. En vastusta sopimusta Serbian kanssa, mutta mielestäni emme tee tarpeeksi Bosnian hyväksi. Jos emme Daytonin eh, kimppuun käy, niin emme pääse eteenpäin. Ja sitten Syyriasta G. on oikeassa. Verhostat on oikeassa. Humanitaariset käytävät niitä tarvitaan, mutta ei sanota mitä teemme. Nyt todellakin on eristettävä Syyriä, on antava eh, aseita armeijalle ja katsottava tarvitaanko humanisia käytäviä niin te puhuitte niistä, mutta jos Assad ei niitä halua, niin mitä te teette? Pakotatteko niihin vai ettekö? Tämä on yksi asia, jota pitää miettiä. Syyrian kansaa murhataan suuri määrin joka päivä ja emme kuitenkaan edisty tarpeeksi nopeasti, emme ota huomioon näitä joukkosurmia. Me emme tällä hetkellä pysty toimimaan niin kuin tämä ongelma vaatisi. Nyt konservatistien ja reformistien ryhmäpuheenvuoro herra Uh, Kiitokset puhemies. Minä alan olla yhä enemmän huolissani siitä, että tällä valtaa EUn käytävillä, vallan käytävillä alaa rappeuttava tyytyväisyys. Monet alkavat uskoa, että kriisi on ohi. Onhan nyt allekirjoitettu uusi sopimus, jolla kaikki on ratkaistu. Ja jotkut antavat ymmärtää, että Eurooppa on ihan ok. On vain vähän ongelmia tuolla Välimeren rannalla. Siellä joillakin mailla on ongelmia varojensa kanssa, eikä tällä uudella sopimuksella korjattuna tilanteessa ole enää mitään ongelmaa. Päinvastoin tämä ongelma koskee meidän koko mannertamme, eikä uusi sopimus juurikaan tilannetta korjaa. Voin tyytyväisenä todeta, että kaksi valtiota, joissa molemmissa johdossa on omaa puoluettani edustava taho, on uskaltanut todeta, että tässä sopimuksessa ei juurikaan ole hyötyjä. Muut ovat sen allekirjoittaneet ja ennen kuin muste on edes kuiva, Espanja ja Alankomaat ovat ilmoittaneet, että eivät aio noudattaa sen ehtoja. Eurooppa-neuvosto on huoska, haaskannut paljon energiaa sopimukseen, jolla ei ole mitään käytännön merkitystä, perustavanlaatuista merkitystä. Samaan aikaan on tehty päätöksiä, jotka tuomitsevat Kreikan kansan köyhyyteen. Kreikka joutuu nyt kohtaamaan yhden koko kirjatun historian pisimmistä lama-ajoista. Työttömyysluvut tulevat olemaan sellaisia, ettei niitä ole Euroopassa 30-luvun jälkeen nähty. Ratkaisu ei ole helppo ja siihen liittyy väkisinkin kustannuksia vaikutuksia, mutta nyt on pakko lähteä uudelle kurssille. Tarvitaan sellaisia toimenpiteitä, että kreikkalaiset voivat järjestää kunnollisen eh, tulevaisuuden lähtemällä eurosta niin, että maa voi lyhyellä aikavälillä pelastaa eh, itsensä ja eh, ryhtyä keskipitkällä aikavälillä riittäviin toimiin. Kun tarkastellaan EU-taloutta, tilanne on yhtä lailla järkyttävä. 12 hallitusta ja valtioiden johtajaa kolmesta eri poliittisesta perheestä on allekirjoittanut neuvostolle kohdistetun kirjeen. Siinä lähdettiin ajamaan kasvua Euroopassa, mutta alustava reaktio, kuten tiedätte, puheenjohtaja Rompäi jäi varsin viileäksi. Nyt on aika lakata toimimasta ikään kuin neuvoston äh, julkilausumat olisi annettu Ranskan ja Saksan ulkoministeriöiden kirjoitettavaksi. Miksei voida keskittyä tulevaisuuteen katsovaan asialistaan, jotta saadaan aikaan todellista talouskasvua. Ehkä kun otitte nämä asiat esityslistalle, voi viittasittekin vain omiin äh, ajettaviin asioihinne. Onnittelut uudelleenvalinnastanne muuten. Ja komissio, eikö komission pitäisi toimia kuten on luvattu? Tämä maailmanlaajuinen kilpailullinen haaste edellyttää päättäväisyyttä koko komissiolta, ei vain parilta komission jäseneltä, jotka ymmärtävät mitä on pelissä. Ehkä komission pitäisi käyttää enemmän aikaa todellisen uudistuksen ajamiseen, eikä vain tuottamaan hölmöjä itse itsepuolustuslajivideoita. videoita. Toivottavasti tässä yhteydessä otatte huomioon myös eh, Ranskan presidentin sunnuntaiset huomiot, joissa pyydettiin puuttumaan kauppaan. Kaupan esteitä tulisi purkaa, ei pystyttää niitä lisää. Ilmeisesti presidentti Sarkozy totesi myös, että Ranskassa on liikaa ulkomaalaisia. Minäkin satun sitä täällä tässä nyt olemaan ja olisin todella iloinen, jos minun ei tarvitsisi tulla tänne joka kuukausi. Ranskan hallitus tarkoitushan meidät nimenomaan tänne joka kuukausi pakottaa. Meitä on siis satoja ulkomaalaisia, jotka mielellämme jättäisimme tulematta, jos presidentti Sarkozy sitä haluaa. Kiitos. Kiitoksia. Teille olisi edustaja Atolin kysymys, jos teille sopii, herra Kälänen. Es gibt eine Frage des Herra Natol haluaa kysyä teiltä. Bitte. Olkaa hyvä, herra Natol. Uh, well, I must congratulate, uh... Täytyy onnitella kollegaamme. Mutta Ukon kanta siitä, että Kreikka olisi parempi kuin, että eroaisi eurosta meni takaisin Drakmaan. Mutta tämä on hallituksen kanta, eikä Osbornin valtiovarainministerin kanta. Oletteko samaa mieltä vai eri mieltä kanssani, että Oletko samaa mieltä brittihallituksen kannan kanssa, valtiovarainministerin kannan kanssa, että tarvitaan enemmän finanssiunionia ja että Kreikka olisi parempi eurossa vai onko hänen kantansa ihan toisenlainen kuin oma hallituksensa? Uh, Ensinnäkin tietysti haluan todeta, että en ole brittihallituksen tiedottaja. George Osborne on kuitenkin tehnyt kantansa hyvin selväksi. Eli onko Kreikka mukana eurossa vai ei, on kreikkalaisten itsensä päätettävä asia ja olen siitä ihan samaa mieltä. Onhan minulla mielipide siitä, onko sen järkevää pysyä eurossa vai ei ja sen olen tuonut julki, mutta perustavanlaatuinen seikka on se, että he itse voivat päättää. Kreikan poliitikot voivat tehdä tämän päätöksen. Minä itse asiassa uskon kansallisen demokratian demokratiaan tässä asiassa. Kiitoksia. Sitten QE-ryhmän ryhmäpuheenvuoro edustaja Murphy. Kiitoksia puheenjohtaja. Parossa Van Rompuy, minun täytyy sanoa, että ihailen aina sitä, miten voitte pokerinaaman pitää, kun sanotte, että strategiamme alkaa toimia, kun puhutte kasvusta, ja työpaikkoja, kun tämä strategia, joka vaikuttaa niin huonosti ihmisten elintasoon ja yhteiskuntaan, Kreikassa se on aiheuttanut korkeimman työttömyyden euron aloittamisen jälkeen Euroopassa 25 miljoonaa ihmistä, kun se on johtanut euroalueen ongelmiin. Ja kun haluatte institutionalisoida tämän synkro, synkronisoidun kuristusohjelman ja samaan aikaan haluatte puhua kasvusta. George Orwell 84 teoksessa kirjoitettiin, että vapaus on vapaus sanoa, että 2 plus 2 on 4. Joten minä sanoisin nyt selvästi, että kun yritetään artiklan kolme vaje tavoitteet täyttää ja täyttää myös artiklan neljä tavoitteet. Se tarkoittaa kuristamista kautta Euroopan, se tarkoittaa 5,7 miljardia lisää leikkauksia Irlannissa, myöskin euroalueella leikkauksia ilman kasvua näitä asioita ei voi hoitaa ja korkotasot nousevat yli 100 miljardia Euroopassa. Se tarkoittaa kasvua, se tarkoittaa lisää työttömyyttä, se tarkoittaa pahenevaa kriisiä, se tarkoittaa huonoja julkisia palveluja ja työehtojen huononemista. Tämän vuoksi hallituksen ainoa argumentti tässä keskustelussa yleensä perustuu pelkoon. Keskeinen osa pelon lietsontaa on lauseke, joka on otettu uuteen äh, sopimukseen, jonka mukaan vain ne valtiot, jotka tämän sopimuksen allekirjoittavat, voivat päästä rahoihin käyttöön. Haluan kysyä suoran kysymyksen, haluaisin vastauksen. Miten tämä kiristyslauseke tuli mukaan uuteen ISM-sopimukseen? Kuka ehdotti tätä kiristyslauseketta? Vastustiko Irlannin hallitus tätä ollenkaan, kun on tämä keppi, jolla halutaan läimiä irlantilaisia kansalaisia, jotta olisimme kuristussopimuksen puolesta? Ja EU-sopimuksen muuttaminen niin, että ESM tulisi voimaan, niin onko se ratifioitu? Ja jos Irlannin hallitus on tosissaan siitä, että täytyy olla reilua ja vapaata keskustelua, niin että on tämä uhkapäidemme yllä, että sillä on valtaa kieltäytyä ratifioinnista, että ESM-sopimus tulee voimaan, ellei tätä lauseketta poisteta. Sitten EFD-ryhmän ryhmäpuheenvuoro, edustaja Farage. Herra Van Rompuy, olette taas täällä kaksi ja puoli vuotta lisää. Siksi, että olette menestyneet niin hyvin, kun tässä kuuntelin, niin ehkä olin aikaisemmin ymmärtänyt kaiken väärin. Sanoitte, että neuvostossa nyt päästiin hyvään tulokseen ja päästiin uuden kauden alkuun, mutta ette kuitenkaan siellä ottaneet että on esille maksukyvyttömyyttä. Emme voi nyt olla ikään kuin näin ei olisi tapahtunut, vaikka kuitenkin tiedetään, mitä Kreikassa viime viikolla tapahtui. Kun teitä kaikkia kuuntelee, niin tässä tulee mieleen se, mitä Karen Kuiper sanoi. Eli tässä on tapana ikään kuin jatkaa vaan illallista, vaikka kautta asioita tapahtuu ympärillä. Te olette nyt valmiita jatkamaan euroa ja samaan aikaan kun tässä nautit illallisesta, niin kaikkialta tulee hyökkäyksiä. Tässä on tullut Kreikassa taas uusia kauheita lukuja sillä viime viikolla. Eli jatkakaa vaan illallista ja sitten saatte kuulla, että Sataa kymmenen eh, saksalaista obligaation haltijaa, Kreikan obligaation haltijaa aikonut ryhtyä toimiin pankkeja vastaan. Mutta ei se mitään, jatketaan nyt vaan, vaikka pommi, toinenkin pommi-isku tulee. Eli eilen Saksan valtiovarainministeri sanoi, että kukaan ei voi sulkea pois sitä, että kolmaskin eh, pelastuspaketti hyväksyttäisiin. No jatketaan vaan juhlia, ei se mitään. Miksi tässä kuitenkin nyt näin käy? miksi, halutaanko Kreikkaa tällä avustaa. Ei, tässä halutaan naulata Kreikka ristiin. Tässä vain tuetaan tässä eh, mahdottomassa hankkeessa. Tehän tiedätte, että Kreikan suuntaan menevät muutkin. Ja sitten Varossa, kun kaikki johtajat sanovat, että eh, poliittinen liikehdintä menee vain yhteen suuntaan. No historia opettaa, että aina käy ilmi, että te olette väärässä. Kiitoksia. Sitten edustaja Golnish. Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kertoa herra Svobodalle erästä seikasta Schengenin sopimuksen jälkeen. Minä olen kyllä joutunut näyttämään passiani tai jonkunlaista henkilötodistusta on näytettävä myös maan sisällä. Kun palaan Strasbourgista, niin silloin kun eh, menen itseni tsekkaamaan sinne lentokoneeseen, niin silloinkin katsotaan nämä paperit. Kaikkialla näitä papereita katsotaan. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan Verhofstadtia, joka on suuri demokraatti, ja jos ajatellaan, että eh, Flams Block on kielletty tärkein oppositiopuolue, ja nyt halutaan sitten käydä kimppuun näiden internetsivustojen kimppuun, ja hänen miestään on rasistista, kun joudutaan syömään halallihaa, vaikka ei ole muslimiita, näin siis Ranskassa, ja sitten sain kuulla tänä aamuna televisiosta, että Brysselissä moskeja palaa, mutta ei siitäkään pidä puhua ja kohta varmasti kielletään ne nettisivustot, joilla näistä puhutaan. On hienoa, että olette näin liberaali ja Euroopan neuvostoista tänään puhutaan. On taas viimeinen mahdollisuus taas kerran. Kreikka on jo uhrattu ja markkinat ovat nyt hetkeksi rauhoittuneet. Tässä pyritään eh, vakauttamiseen ja hallintoon, eli siis vakauteen eivät kansalaiset ota kantaa ja koordinaatio tarkoittaa säästöä ja sitten hallinto on demokratian ja plutokratian sekoitus ja tässä halutaan kansalaisia vaan määrätä ylhäältä käsiin. Näin on ollut jo pitkään. Nyt ollaan yhä autoritäärisempiä ja tiukempia vallan käytössä. Kiitos. Sitten EPPn edustajana Herra Roin. Puhemies Schulz, puheenjohtaja Van Rompuy, puheenjohtaja Barroso. Aivan oikein täällä todettiin, että me emme ole vielä päässeet tästä kriisistä, vaan meillä on paljonkin tehtäviä hoidettavanamme. On kuitenkin myös oikein, mikä kuuluu mukaan asiaan, että voimme todeta osan tehtävistä olevan jo ratkaistu ja että olemme oikealla tiellä. Jos halutaan ratkaista suuria ongelmia, pitää hiukan myös rohkaistua siitä, kun on jonkin verran jo edetty ja varmistautua, ollaanko oikealla vai väärällä tiellä. Jos nuoria halutaan rohkaista katsomaan tulevaisuuteen Euroopassa, niin tällaisia vaalitilaisuuksia kuin täällä aluksi kuultiin ei tarvita lainkaan. Ne eivät hyödytä, ne vain vahingoittavat. Nyt takaisin itse aiheeseen kasvun ja vakauden luominen. Jos me haluamme, että meillä on Euroopassa talouden hyvää kehitystä ja että ihmiset ja nuoret saavat hyvän tulevaisuuden, kuuluu siihen järkevä suhtautuminen rahaan. Emme voi toimia kuten aiemmin on usein käynyt, vaan meidän on suhtauduttava rahoihin varovaisesti ja huolellisesti. Tämä äh, liittyy pelkästään rehelliseen järkevään rahankäyttöön. Siinä me olemme kaikki tehneet virheitä, jotkut enemmän, jotkut vähemmän. Me emme myöskään ole riittämiin valvoneet, ovatko kaikki pysyneet kurissa. Jos haluamme edetä, luoda kasvua, ei se tarkoita sitä, että annetaan lisää rahaa, lisää ohjelmia, vielä parit tiekartat, suunnitelmat, kukaan ei enää ymmärrä niitä, vaan silloin tarvitaan rakenteita, järkeä. On olemassa jäsenvaltioita ja kansantalouksia, jotka ovat edenneet hyvin. Miksi? Koska niissä on tehty rakenneuudistuksia, koska niissä on panostettu teollisuuteen, koska niissä on ollut rohkeutta olla säätelemättä kaikkea ihan pienintä yksityiskohtaa myöten. Jos me yhdessä hiukan pohdimme, ovatko nämä kaikki sopimukset ja määräykset todella tarpeen, jos me pohtisimme pohtisimme enemmän sitä, missä kohdin tarvitaan innovaatioiden ja tutkimuksen edistämistä, tekisimme ehkä kasvun hyväksi Euroopassa enemmän kuin monilla huvittavilla lauseilla, joita täällä ehkä suustamme päästämme. Tarvitsemme enemmän rohkeutta, sitoumusta nuoriin ihmisiin, ihmisiin, siksi vähemmän määräyksiä, enemmän innovaatioon, enemmän tutkimukseen, mutta ei pelkästään puheen tasolla, vaan myös todellisessa politiikassa joka päivä, kun päätöksiä tehdään. Sitä minä toivon. Kiitoksia edustaja Goebbels SD-ryhmästä. Puhemies, kaikkein tärkein uudistus, mikä olisi tehtävä, olisi se, että pidettäisiin vähemmän huippukokouksia valtion ja hallitusten päämiesten kesken. Niistä ei ole oikeastaan mitään hyötyä. Euro on paremmassa tunnossa siksi, kunnossa siksi, että EKPn toiminut ja Marion Draghi on ryhtynyt toimiin. Mutta tässä annetaan vain turhia toiveita, jos ajatellaan, tai turhaa toivoa, jos ajatellaan äskettäistä huippukokousta, niin eihän sieltä tullut mitään kourin tuntuvaa, jos ajatellaan esimerkiksi taistelua nuorisotyöttömyyttä vastaan. Ja johtajien kaunit sanat sitten kansallisella tasolla kuitenkin unohtuvat presidentti Sarkozy haluaa eh, johtaa Eurooppaa ja hän oli ylpeä Lissabonin sopimuksista, mutta nyt ehdokas Sarkozy uhkaa Schengenistä poistumisella. Hän ei ole havainnut sitä, että Schengenin sopimus on kuitenkin tärkeä osa perustamissopimusta. 67 artiklassa sanotaan, että henkilöllisyystarkistuksia ei pidetä sisärajoilla. Ja jos halutaan poistua Schengenin sopimuksesta, niin sitten pitää poistua koko Euroopan unionista. Ranskan olisi poistuttava. Mutta mitä Sarkosi haluaa tässä valvoa? 1,4 miljoonaa sisärajaa eh, tapahtuma vai miljoonia turisteja, jotka tulevat vuosittain Ranskaan tai puoli miljoonaa ranskalaista, jotka ovat lähi seudulla muissa maissa töissä. Kaikki nämä aloitteet ovat vain populistisia ja tämä vain saa meidät unohtamaan se, että johtajat eivät kykene kasvupolitiikkaan sijoittamaan. Ja tämä on Kreikassa voitu hyvin nähdä. Eurooppa on pakottanut sellaisiin toimiin, jotka ovat vähentäneet sisäistä kysyntää ja tämä on sitten johtanut siihen, että 200 000 pk-yritystä on joutunut maksukyvyttömyyteen ja näin kreikkalaisten maksu kyky ja ostokyky on vähentynyt ja siellä ei enää voida kasvaa. Nyt sitten liberaaliryhmästä Graf Lambsdorff. Kiitoksia puhemies. Olemme yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme vakauskulttuuria Eurooppaan. Ja sitten täytyisi katsoa, että mitä tällä finanssipoliittisella sopimuksella on saavutettu. Se on tärkeää. Askel tähän kulttuuriin, se ei ole kuitenkaan käännekohta, se ei ole ratkaisu, se ei ole äh, ihmelääke, siitäkin olemme yhtä mieltä. Tämä totuus täytyy sanoa, mutta ne ovat tärkeitä askeleita eteenpäin. Tarvitsemme vakaita budjetteja, joissa on hyvin pieniä perusvajeita. Haluamme jalkajarun euroalueen maille. Me haluamme automaattiset sanktiot synnyntekijöille. Haluamme, että vanhoja velkoja vähennetään ja että ilmoitetaan Brysselin, kun otetaan uutta velkaa. Haluamme, että vakausmekanismi tulee voimaan aiemmin Nämä ovat kaikki tärkeitä osatekijöitä vakauden kulttuurille Euroopassa. Ja Tupacilla yritämme myös sitä, että eurooppalaiseen lainsäädäntöön otetaan näitä elementtejä, joita tämä ryhmäkin tukee. Haluamme antaa kasvukannusteita, impulsseja. Kreikassa rakennerahastoissa on siihen rahaa, kun 16 miljardia se mitä heillä ja Troikka ovat tehneet Kreikassa, ja tähän mennessä ei vielä riitä, samaan aikaan näitä kasvuimpulsseja. Ja keskustelemme tänään, ja sen minua myöskin äh, hämmästyttää, sosiaalidemokraattivat äh, liittopäivillä uhkaavat, etteivät hyväksy tätä finanssipoliittista sopimusta. Mutta uskon, että se on virhe. Se oli se suuri virhe. Ja uskon, että on tärkeää, että myös sosiaalidemokraatit äh, ottavat huomioon tämän, ottavat vaarin tästä vakauspoliittisesta vastuustaan. Hyvät naiset ja herrat, uskon, että keskeistä on se, että pääsemme nyt tähän äh, finanssikurikulttuuriin. Onnittelut herra Van Rampoista. Teette erinomaista työtä. Olen siitä huolimatta siitä, että asemanne äh, Lissabonin sovun mukaisesti on äh, väärä rakenne. Haluaisin, että Euroopan neuvoston puheenjohtaja valitaan suoraan vaaleilla. Sitten vihreiden ryhmästä Edustaja Kanfään. Barroso. Herra Barroso, Te puhuitte aivan oikein veronkierrosta. Te tiedätte, että tämä on hyvin tärkeä taistelu meille tässä. On kyse talouden tehokkuudesta ja yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. On hyvä puhua siitä, mutta tarvitaan todellakin toimia. Onko komissio painostanut, jotta voitaisiin auttaa Kreikkaa saamaan takaisin 100-200 miljardia euroa, jotka ovat Sveitsissä Kreikan hallituksen arvioiden mukaan. Tämä ei tietysti ole ainoa ongelma. Kreikka ei kykene itsekään veroja keräämään, mutta miksei komissio painosta Sveitsiä niin, että näitä varoja voitaisiin verottaa ja ne voisivat näin palata Kreikkaan. Ja sitten täällä puhut, Daniel Cohn-Bendit puhui siitä, mitä Obama on tehnyt Sveitsin ja pankkisalaisuuden osalta. Miksei komissio ryhdy tällaiseen asettumaan? aloitteeseen niin kuin Obama teki, eli hyväksyttäisiin ekstraterritoriaalinen laki, joka poistaisi pankkisalaisuuden. Miksei komissio tee aloitetta, johon sisältyisi luoton laatiminen veroparatiisista Euroopassa. Silloin tällöin aina allekirjoitetaan sopimuksia, mutta sen jälkeen asiasta ei puhuta yhtään. Tämä todellinen taistelu ei nyt todellakaan ole käynnistynyt. Minä haluan konkreettisia vastauksia, sillä on hienoa täällä parlamentissa näin suuria sanoja käyttää, mutta tarvitaan kuitenkin konkreettisia toimia ja painostettava valtioita. Siinä minä tiedän, että valtiot tässä jarruttavat, mutta teitä tarvitaan, jotta yhdessä voidaan valtioita painostaa. Ja sitten säästötoimista viimeinen kysymys kun puhutaan komission kanssa ja ECFIN eh, pääosaston kanssa, mitä sieltä virkailijat sanovat, no että kun katsotaan kaikkea näitä säästöpolitiikkoja ja niitä vaatimuksia, mitä nyt esitetään, kun ne laitetaan saman talousmalliin, niin on, hyvin, on täysin mahdotonta osoittaa, että tällä tavalla päästäisiin vaiheita vähentämään, sillä tässä kasvu vähenee eh, niin paljon, että eh, on enemmän vaietta eikä vähemmän niin kuin Espanjassa ja tilanne on on Alankomaissa sama tapan ehkä Ranskassakin jatkossa. Eli Barossa, kun, kun näitä lukuja katsotaan, niin tämä ei todellakaan toimi. Milloin aiotte tämän myöntää, milloin lähdette eri tielle? Kiitos. Sitten konservatiivien ryhmästä herra Saralil. No- Kiitokset, puhemies. Jokin aika sitten kreikkalaisessa sanomalehdessä oli pilapiirros liittokansleri Merkelistä, joka kantoi eh, ristiä käsivarrellaan. Haluan kysyä, onko tämä hyväksyttävää? Tähänkö Euroopan yhdentymisessä on tultu? Euroopan kansakunnat osoittavat toisiaan sormellaan, sylkevät toistensa päälle. Tähän on nyt päädytty teidän lähestymistavallanne Euroopan yhdentymisen. Tämä varainhoidon sopimus on vain yksi askel lisää tuohon suuntaan. Siinä ei ollenkaan ole puhe julkistalouden kurinalaisuudesta, mikä tietenkin on tarpeen. Sen sijaan tässä halutaan entisestään yhdentää Eurooppaa ja politisoida sitä. Näin on saatu aikaan vain lisää jännitteitä kansakuntien välille. Meidän hallituksemme ei ole allekirjoittanut tätä uutta sopimusta. Jos me haluamme liittyä euroalueeseen, asia on alistettava kansanäänestykseen, koska ehdot ovat muuttuneet huomattavasti sen jälkeen, kun liityimme EU-hun. E sitten Puhemies, herra Van Rompuy, herra Barroso, te istuitte tässä kaksi vuotta sitten ja hallitusten johtajat ja Kreikan johtajat ovat ryhtyneet nyt suureen kokeiluun. Ja nyt kokeilu on sitten aloitettu Kreikalla. Palkat, työllisyys, määrärahat, sairaalat ja työehtosopimusneuvottelut ovat kaikki heikentyneet ja nyt meillä on puolitoista miljoonaa työtöntä epävirallisten lukujen mukaan. Ja valtio ei pysty täyttämään velvoitteitaan. Eli käytännössä maa on konkurssissa. Ja eläkeläisten ja nuorten kustannuksella, kun on pankit pelastettu. Ja mitä he nyt sitten on huippukokouksessa päätetty, josta keskustelemme? päätitte, että annetaan koko Euroopan mennä varorikkoon ja mahdollistaa enemmän työttömyyttä. Ja finanssikuria sitten saksalaisen mallin mukaan on päätetty saada aikaan ja maa, jossa äh, pelätään muita, jossa pelätään kansanäänestystä, herra Paroosa, herra Van Rompuy Tämä sopimus joutaa historian roskakoriin. Borgizio. Sitten herra Borgizio, olkaa hyvä. Stamattina. Kiitos puhemies. Olemme saaneet kuulla paljon kritiikkiä tänä aamuna mikä on kohdistunut siihen, mitä Ranskan presidentti on sanonut Schengenistä. Tämä kritiikki tulee nyt populistisen näkökulman kautta oli tämän kyllä ihan legitiimiä se, mitä täällä on sanottu. Minä haluaisin nyt puhua siitä, mitä tänään sanotaan sanomalehdissä, eli on nyt selvästi otettu kantaa professori Habermas, joka on vanha, mutta vielä eh, ajatuksiltaan erittäin selkeä ja hän katsoo tätä finanssipoliittista sopimusta omasta näkökulmastaan, niin hän sanoi, että tämä uudistus, tämä sopimus, sitä ei voida hyväksyä, sillä tämä ikään kuin edistää integraatiota valtioiden välillä ilman, että kansalaisten välillä on todellista integraatiota. Tarvitaan demokraattinen Eurooppa, jossa kansanäänestyksen avulla, tämä on minun mielipiteeni, voi johtaa uskottavaan politiikkaan. Hän sanoi, että Euroopan unioni tässä on eh, spekuloiden, spekuloijien käsissä ja toimitaan ihan miten halutaan. Minä tässä nyt viittasin Habermasiin. Hän puhui tästä populistisesta kritiikistä, joka kohdistuu näihin vääränlaisiin päätöksiin, jotka vaikuttavat kansaan – ja kansa joutuu sitten kaikesta maksamaan ja reaalitalous unohtuu kokonaan, eli työntekijät ja yrittäjät. Viime viikolla Brittihallituksen yhteiskomitea kansallisesta turvallisuusstrategiasta määräsi, että ministerien pitäisi tehdä suunnitelmia mahdollisen euroalueen romahduksen varalta täytyisi ottaa mahdollinen, mahdollisuus huomioon siitä, että tulee romahdus ja tulee talouspakolaisia rajoillemme. Nykykriisissä laillinen maahanmuutto on tullut sellaiseksi ongelmaksi, anteeksi, laiton maahanmuutto että tällä viikolla Sarkosi on uhannut, että hän vetää Ranskan pois Schengen-sopimuksesta. Pitkällä aikavälillä komitea on todennut, että Euroopan maat ehkä eivät pysty ylläpitämään kansallisia puolustuksia, mikä asettaa vaaraan Euroopan turvallisuuden ja Naton integriteetin. Näin EUn vahingollinen finanssipolitiikka nähdään todellisessa maailmassa. Kiitoksia. Sitten edustaja Maura, EPP. Kiitoksia, herra puhemies. Minusta on tärkeää lähteä ylpeästi puolustamaan meidän yhteiskuntamalliamme. Tämä herra Svobodan puheenvuoron näkökulma oli hyvä. Minä en usko, että Euroopan keskuspankin pääjohtajan puheenvuoroa tulee tulkita ideologisesti. Ennemminkin tässä on kyse siitä, että meillä on miljoonia ihmisiä, joista suuri osa on nuoria. Näin esimerkiksi Egyptissä. Suuri osa väestöstä on nimenomaan nuoria. Tämä on todellisuutta. Kyseessä on meidän yhteiskuntamallimme tulevaisuus ja siihen on puututtava. Meillä on huomattavia ongelmia ja Euroopan johtajat esittävät toisaalta hyvin populistisia lausuntoja, luovat ongelmia, yrittävät vain voittaa ottaa ihmisiä kannalleen. Toisaalta meillä on pragmaattisia lausuntoja, joiden avulla yritetään saada aikaan parempi tulevaisuus ja parempi taloudellinen tilanne. Meillä on nyt tämä väline käytössämme. Nyt Euroopan komission on oltava se, toimija, joka kykenee saamaan johtajat ja hallitukset sitoutumaan. Sen on kyettävä myös luomaan demokraattista keskustelua meidän kansalaistemme kanssa. Tässä kohtaa meidän on vahvistettava komissiota. Parlamentin on oltava strateginen elementti komission tukemisessa ja vahvistamisessa. hallituksiin vaikuttaa yhä voimakkaammin suuren yleisön mielipide ja näin näemme näitä populistisia lausuntoja. Syntyy tilanne, jollaista ei aiemmin ole ollut. Obrigada, Ferreira. Kiitos oikein paljon puhemies ja puheenjohtaja Barroso. Miksi Kreikan toinen pelastuspaketti ei toimi. No, minä voin tämän teille kertoa. No siksi, että ensimmäinenkään paketti ei toiminut, koska siellä ei ole mahdollisuutta maksaa lainoja takaisin. Ja sitten tässä oikein ymmärretä sitä, mitä Troikka tekee. Nämä toimintatavat vievät Kreikan taantumaan ja tämä taas tarkoittaa sitä, että kun siitä ei päästä, ei pystytä maksamaan. On alennettava palkkoja, ei annettava kilpailukykyä, sillä muuten tässä vain menee täysin ostokyky ensi vuonna ja viiden vuoden ajan vähintään Kreikassa vallitsee taantuma. Tämä on ensimmäinen kerta Euroopassa. 200 000 yritystä on pantu kiinni, 23 prosenttia aktiiväistöstä on työttömänä, on 32 uutta eh, veroa otettu käyttöön sen jälkeen, kun Troikka on Kreikan lähtenyt ja 50 prosentin mm, palkan laskustakin voidaan puhua. Miten Kreikka nyt pystyy maksamaan sen, mitä se on velkaa ja mitä sillä on nyt annettu toisessa paketissa ajateltiin, että olisi primääri yli yhden prosentin, mutta mistä kasvua saadaan? No toisessa paketissa sanotaan, että pitää alentaa 22 prosentilla palkkoja ja 32 prosentilla nuorten palkkoja, mutta minä tässä nyt mietin, onko tämä nyt talouden elvyttämistä vai todellinen hätätilanne. Valtion verasta on tehtävä keskinäistä velkaa tai sitten otetaan todellinen Marshall-suunnitelma käyttöön Eurooppaa varten ja kaikkia niitä maita varten, joissa on ongelmia. Tai sitten elvytys ainoastaan vie meidät sinne kuilun pohjalle. Anteeksi, että sanon tämän sen näin suoraan. Nyt herra Katsin Alderin. Mulla se tässä. Kiitos puheenjohtaja, hyvä puheenjohtaja Rompa, herra Barossa. Pidän hyvänä neuvoston päätöstä antaa Serbialle jäsenen asema. Se on valtavan positiivinen askel eteenpäin ja myöskin siinä tunnustetaan Serbian uudistuspyrkimykset. Se on myös tärkeä askel eteenpäin kaikille naapureille ja alueelle kokonaisuudessaan. Tämä on myös viimeinen ja dramaattinen herätys viesti Makedonialle, joka on turhaan odottanut neuvottelujen aloittamista viimeisen seitsemän vuoden ajan. Huolimatta joistakin viivästyksistä ja takaiskuista, Belgrad on toiminut vastuullisesti ja lähtenyt dialogiin Pristinan kanssa. Kaikkien sopimusten toteuttaminen on alkanut. Toivon, että hallitus pitää kiinni tästä otollisesta hetkessä ja jatkaa toteuttamista hyvässä uskossa mukaan lukien yhdennetty turvallisuus. Jäljellä jäävä asia Serbiassa on edelleen systeeminen korruptio ja se, että tuomiokuntaan vaikuttaa, poliittinen vaikutus tuomiokuntaan. Serbian täytyy parantaa juoksuaan korruption torjunnassa ja samaan aikaan varmistaa, että on aitoa oikeusvaltion periaatteiden kunnioitusta maassa. Heidän täytyy mahdollistaa se, että voidaan aloittaa 20 ja 23 ja 24 kappaleista neuvotteluvalmisteluissa. Toivottavasti Serbia on edelleen kunnianhimoinen liittymisneuvotteluissa on olennaista, että Belgrad pitää kiinni rakentavasta lähestymistä vastaan Kotsovaa kohtaan myös vaalikampanjan aikana sen jälkeen niin kutsutut rinnakkaisrakenteet Pohjois-Kosovossa. Niiden osalta täytyy alkaa poistaa niitä äh, varovaisesti, jotta Eulex ja KFOR voivat täysin toteuttaa mandaattiensa. Kiitos. Kiitos herra Katsin. Sitten vihreiden vihreistä Rova Evans. Thank you, President. Kiitokset puhemies. Eurooppalaisia huippukokouksia on nähty monta toukokuusta 2010 alkaen ja ne ovat tapahtuneet kansalaisten protestoidessa huomattavasti julkistalouden leikkauksia ja työpaikkojen menetyksiä vastaan. Silti maaliskuun huippukokous osoitti jälleen, että hallitusten johtajat katsovat leikkaukset tieksi eteenpäin. Me tiedämme, mikä on tämän kriisin suuruusluokka, mutta minusta kriisi edellyttää radikaalia uudelleenajattelua. On tartuttava uusiin mahdollisuuksiin, opittava aiemmista virheistä ja varmistettava, ettei niitä toisteta. Euroopan talous on saatava polulle, joka valmistaa sen tulevaisuuden haasteita varten esimerkiksi investoimalla uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuushankkeisiin, joiden tiedämme luovan tuhansia kestäviä luovia työpaikkoja ja suojelevan ympäristöä. Me tarvitsemme pitkän aikavälin suunnitelman taloudellista, sosiaalista ja ekologista toipumista varten. Mutta tilanne, jossa olemme nyt, on se, jossa kustannukset maksavat yhteiskunnan heikoimmat, jotka ovat kuitenkin vähiten aiheuttaneet tällaista talouden tuhoa. Ei voida hyväksyä sitä, että ennen kaikkea nuoret jäävät yhä enemmän syrjään ja sivuun sen sijaan, että heitä kannustettaisiin olemaan täysimääräisesti mukana rakentamassa tämänhetkistä Eurooppaa, jonka haluamme. Meidän on oltava yhteisvastuullisia kaikkien Euroopan ihmisten kanssa. Tiedän omasta vaalipiiristäni Walesista, että meidänkin on tehtävä paljon, jotta luottamus EU-hun palaisi. Me tarvitsemme todellisia ohjelmia, joissa investoidaan ihmisiin, työpaikkoihin ja infrastruktuuriin, jotta talouden elpyminen käynnistyy. Nyt sitten herra Epping konservatiivista. Puhemies, ihmiset menettävät luottamuksensa Eurooppaan, koska johtajat ovat tehneet väärän diagnoosin kriisistä. 2010 Barroso sanoi, että euro on suojakilpi kriisiä vastaan, mutta euro ei onnistunutkaan. Rahalvalla rahalla syntyi kuplia. Viime vuonna Van Rompuy sanoi, että euron perusteet ovat terveet. Silti euro aiheutti huomattavan kilpailukuilun omalla alueellaan. Viime vuonna hän sanoi, sanoi, että Euroopan pankit ovat pärjänneet stressitesteissä hyvin. Äskettäin EKP eh, suihkutti ruiskutti niihin biljoonan euroa, jotta ne saataisiin hoidettua. Viime viikolla hän sanoi, että kriisi alkaa olla takana. Samana päivänä Saksan valtiovarainministeri sanoi, että Schäuble, äh, Schäuble sanoi, että Kreikka tarvitsee tukea. Nyt hän on ennustanut, että tarvitaan lisää talouden toimia ja Espanja rikkoi sopimusta, uutta sopimusta pian sen allekirjoittamisen jälkeen ja monet muutkin maat kamppailevat tilanteensa kanssa. Oletteko te ymmärtäneet, että tavalliset kansalaiset eivät enää usko teitä? Kiitoksia. Ja nyt sitten rouva Zuber. Kiitos. Neuvoston päätelmät tarkoittaa sitä, että nyt on institutionalisoitu nämä samat politiikat, jotka juuri johtuvat tähän dramaattiseen talous- ja sosiaaliseen tilanteeseen. Työ, työllisyysluku vähenee, julkisia palveluita vähennetään ja leikataan. Mitä tällä tarkoitetaan? No, perheiden tuhoutumista, köyhyyttä ja näköalattomuutta. 2020 Eurooppa ja kaikki muut sopimukset tekevät juuri tämän selväksi. Käydään palkkojen kimppuun, yhteiskunnallisten olojen huonontamisesta on kyse ja yksityistetään eh, julkisia palveluita, otetaan kansalta pois niiden varallisuus ja samaan aikaan kuitenkin 13 miljoonaa mm, menee yksityisille pankeille tämän niin kutsutun finanssipoliittisen sopimuksen allekirjoittaminen on Euroopan unionin sääntöjen vastaista. Tässä viedään itsemääräämisvaltaa Euroopan valtioilta, sillä nehän voivat itse määrätä budjeteistaan. Tämä on siirtomapolitiikkaa Euroopan unionin suunnalta. Siellä määrävät suurvallat, kuten Saksa. Tästä on puhuttava. Portugalin eh, työntekijät pitävät 22. maaliskuuta yleislakon. Nyt sitten edustaja Paksas. Puhemies, kollegat. Eurooppa-neuvosto on vaikuttanut positiivisesti. Maaliskuussa Kreikka on ainakin tällä hetkellä, mutta kun ajatellaan tulevaisuutta, niin täytyy muistaa Mario Montin sanat, joka puhui Euroopan parlamentissa. Hän nimittäin sanoi, että demokratia ja globalisaatio voivat olla rauhanomaisessa rinnakkaiselossa. Todellakin, jos haluamme ylläpitää Eurooppaa itsenäisten valtioiden, suverenien valtioiden liittona, niin täytyisi muuttaa näkemystämme vastuusta. Hallitusten jäsenvaltioiden täytyy toteuttaa vastuullista politiikkaa. Ja jos tällaisista politiikkoista tulee olennainen osa toimia jokaisessa jäsenvaltiossa, niin ei tarvita finanssisopimuksia. Jos jäsenvaltiot toteuttavat tätä periaatetta ja osoittavat vastuullisuuttaan eh, finanssiasioissa, jos ne kiinnittävät tarpeeksi huomiota yhtenäismarkkinoihin, tutkimuksen tuotekehityksen tukemiseen, niin silloin olemme sellaisella tiellä, jolla EU voidaan pelastaa. la Kiitoksia herra Paksas. Sitten Philip Klaes, puolitoista minuuttia. Kiitokset puhemies. Euroopan neuvoston ensimmäisen ja toisen maaliskuuta päätelmissä on aivan lopussa muissa asioissa kohdassa 30, 45 itse asiassa pari riviä, joilla todetaan, että Herman van Rompuy valitaan uudelleen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi. Vilpittömät onnitteluni tästä, herra Van Rompuy, mutta ehkä tämä ilmentää, että jotakin on vähän pielessä demokraattisen legitimiteetin suhteen, koko sen suhteen, miten Euroopan unioni toimii. Te puhuitte käännekohdasta ja että pankit ovat olleet valmiita äm, hyväksymään Kreikalle velko, velkahelpotuksia. Periaatteessahan mikään ei kuitenkaan ole muuttunut. Pian Kreikka tarvitsee uudet miljardit ja silloin jälleen odotetaan, miten paljon rahaa on tarpeen ja näin tämä kaikki jatkuu ilman minkäänlaista paranemismahdollisuutta euroalueen, mutta myös kreikkalaisten itsensä edun mukaista on, että Kreikka saadaan tuetulla tavalla tästä kriisistä, euroalueesta ulos. Ainoastaan sillä tavoin Kreikka voi selvitä, sillä nyt Kreikka on mukana talous- ja rahaliitossa, johon se ei ole riittävän kilpailukykyinen ja mikään pelastusoperaatio ei tätä muuta. Minusta Kreikan väestö on koko ohjelman panttivankina. Eikö Euroopan olisi parempi korjata tämä virhe? Kiitoksia. Grazie. La parola ora per due minuti. kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä puheenjohtaja Van Rompuy, ensiksi onnittelut teille seurasta kaudesta. Minä olen yksi niistä, jotka teidän tehtävänne alusta alkaen olen kaikille sanonut, että teillä on hyvin vaikea toimia. Tiedän, että tämä on todella vaikea tehtävä. Hyvä komission puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä haluaisin puhua teille kansalaisista. Minä olen nyt surullinen, koska joudun sanomaan, että Euroopan uskottavuus vähenee. Minä en nyt lähde puhumaan kansaista vaalitaistelusta. Tämä ei ole oikea hetki eikä oikea paikka tähän. Mutta voidaan kuitenkin miettiä sitä, miksi tällaisia ajatuksia kannatetaan yleisesti. Miksi yleisesti niitä vastaan hyökätä. No tämä siitä syystä, että kansalaiset eivät enää usko Eurooppaan. Euroopan voidaan uskoa tiettyyn osin, mutta nyt tarvitaan todella reaalitoimia ja joka viikko tulee teemme puheita, joissa sanotaan samoja asioita, mutta kansalaiset eivät halua puheita, vaan toimia. Nyt pitää puhua vähemmän ja toimia enemmän. Mistä syystä Eurooppa on nyt heikentynyt? No ensimmäinen syy on tietysti se, että ollaan menossa takaisin eh, oman napan katsomisen. Kaikki miettivät omaa tilannetta, ei katsota Euroopan eh, ulottuvuutta, vaikka se on ainoa, joka voi meidät pelastaa. Myös komissio on hiljaa, komissio ei, ei nyt ole tekemättä mitään. Kyllä siellä töitä tehdään, mutta kukaan ei näe, mitä siellä tapahtuu, koska ei ole selvää suunnitelmaa, ei ole mitään selkeästi määriteltyjä toimia, jotta kansalaiset voisivat verrata niitä toimia, jotka julistetaan ja joista puhutaan ja joihin ryhdytään. Jos ajatellaan esimerkiksi Kreikkaa, siellä on dramaattinen tilanne. Miksi nyt antaa sellainen melko, että kaikki on ratkaistu? Eihän siellä ole ongelmaa ratkaistu. Siellä on yksi ongelma ratkaistu, jotta tämä suunnitelma voisi toimia, mutta vuoden parin kuluttua ongelmia yhä edessä, sillä tarvitaan selkeitä, vahvoja toimia. Ja jos ajatellaan tätä sopimusta, no minä ehdotin avustustoimia, mutta komissio sanoi minulle, että näin käydään markkinoiden kimppuun, mutta ei jos markkinoita kuullaan, niin ne haluavat tietää, mihin suuntaan mennään. Ei pidä kahden viikon välein vaihtaa suuntaa. Vuole ricevere una domanda che vuole porle. sopiiko teille kysymys? herra Vannilta. Okei. Okay. Selvä. Edustaja Vann, olkaa hyvä. Mon cher collègue, vous parlez de souveraineté populaire. Hyvä kollega, te puhuitte kansan itsemääräämisoikeudesta, mutta jos ajatellaan näitä aiheita, joissa te toimitte esittelijän, minä haluan nyt ottaa esille sen, että te haluatte eurooppalaiseen sekundaarilainsäädäntöön sellaisen sopimuksen, tämän säästösopimuksen, tämän tiukan säännön, sillä niin kuin kollega Kanfään sanoi, tämä on sellainen sääntö, joka vie meidät taantumaan. Te haluatte, että tämä viedään sekundaarin lainsäädäntöön ennen kuin ihmiset pystyvät ottamaan kantaa ja ratifioimaan sopimuksen herra Gosses, te puhuitte kansan itsemääräämisoikeudesta. Aiotteko te poistaa tämän tarkistuksenne yhdeksän, jota ehdotti Tupakin. Tämä on todella demokratian vastaista. Niin, minä haluan nyt sanoa, että se mikä sanotaan sopimuksessa voitaisiin yhtä hyvin laittaa eurooppalaiseen oikeuteen. Eli tässä olen samaa mieltä komission kanssa. Puheenjohtaja Barroso juuri sanoi, että komissio tekee ehdotuksia ottaakseen mukaan näitä ehdotuksia. Emme siis vedä mitään pois minusta on tärkeää toimia kurinalaisesti, jos me haluamme nyt ratkaista tämän tilanteen. Meidän on samanaikaisesti oltava säästeliitä ja samanaikaiseksi kasvua, mutta ei kasvu löydy teoriasta, vaan innovaatiosta, yrittäjähengestä ja siitä, että yrittäjät saadaan liikkeelle ja luottamusta on lisättävä tähän, on pyrittävä yhdessä. Kiitoksia. Nyt puheenvuoro Herra Enrique Guerrero, minuutti. Kiitos ja onnittelut puheenjohtajalle. Neuvoston päätelmät kattavat 12 sivua, yli 300 riviä, mutta ei yhdelläkään rivillä mainita sitä, että tässä Euroopan poliittinen hanke kärsii. Eurooppa on kilpailukykyinen, taloudeltaan ja kansalaismalliltaan. Me tarvitsemme kuitenkin kasvupolitiikkaa. Kansalaisuus menee taaksepäin, jos tehdään Sarkosin lailla tällaisia Schengeniin liittyviä ehdotuksia. Ja yhteiskuntamalli kärsii silloin, kun käydään AY-liikkeen kimppuun, kun vähennetään eh, tätä vuoropuhelua ay kanssa. Näin tapahtuu tällä hetkellä Espanjassa johtajat unohtavat eurooppalaisuutensa, kun edessä on vaikeat vaalit, ei, siis vaikeat henkilökohtaisesti, ei maan kannalta. Ne, jotka käyvät Euroopan mallin kimppuun, ovat niitä, jotka puhuvat Euroopasta ja kuuntelevat pelkoja, joita tulee maasta esiin, mutta tämä on kyllä populismia ja toivottavasti Euroopan neuvostossa nämäkin asiat otetaan esille. Kiitoksia, Herra Kertoisin nyt että Van Rompuyn täytyy perustelusta syystä lähteä nyt aika pian. Joten herra Baroson puhe otetaan noin 10.50 ja sitten 10.55 kuulemme Van Rompoin puheen ja sitten sen jälkeen keskustelu jatkuu. Sitten Ulle Schmidt, poliittisen minuuttia. Kiitokset puhemies pitää pysyä yhdessä EU:ssa huolimatta jännitteistä, joita hallitusten ja maiden välillä on. Se on nyt tärkein tehtävä EUn johtajille. Presidentti Sarkozyn pitäisi ymmärtää tämä eikä lietsoa kansallismielisiä mielialoja. Historiasta olisi pitänyt oppia hänenkin meillä on erilaisia verotusta koskevia mietintöjä, joista olen ollut vastuullinen ja niissä olemme voineet todeta, että julkistalouden vakauttaminen on tärkeää ja meidän on keskityttävä myös kasvuun. Tämä koskee kansallista tasoa ja EU-tasolla voidaan luoda lisää kasvua ja siten enemmän työllisyyttä. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, miten voimme parantaa sisämarkkinoita ja luoda kilpailukykyisemmän Euroopan nuorisotyöttömyyden torjaminen ja kasvun edistäminen, PK-yritysten tilanteen parantaminen ja veroesteiden poistaminen ovat oleellisia. Puhemies, me olemme muutoin jättämässä kokonaisen sukupolven Euroopassa ilman parempaa tulevaisuutta. Ja lopuksi haluaisin todeta, että kun olen kuunnellut herra Faragea, Eppinkiä, Golnishia ja muita, minusta tuntuu, että joskus heidän pitäisi hiukan pohtia, mitä Euroopan historiassa oikein on tapahtunut. Kaikkien meidän tässä salissa tulisi muistaa se. Aiemmin Golnish historiassa ongelmat ratkaistiin taistelukentillä. Nyt ei niin tehdä. Minä kuuntelen teitä, te kuuntelette minua ja näin minusta tulisi aina toimia. Tämän tulisi olla parempaa Euroopan historiaa. Herra Golnis, minusta te vahingoitatte eurooppalaista ideaa, sitä, että työskennellään yhdessä, eikä tämä ole meidän viikamme. Teidän tulisi myös hiukan pohtia, mikä on teidän oma vastuunne. Kiitoksia. Kiitos, herra Schmidt. Sitten puheenvuoro Rova Swinburnille minuun. Kiitoksia, puhemies. Tulevassa finanssivakaudessa on asianmukaista, että kaikki toimet, jotka määritellään kasvu- ja vakaussopimuksessa, on sellainen, joihin kaikki hallitukset sitoutuvat. Kuitenkin kun parlamentissa keskustellaan taloushallintapakettia, paketista, niin täällä on todettu, että sanktiot toimivat vain, kun jäsenvaltiot ovat tulleet takaisin noudattavat sopimusta. Ja kun kaikki ovat päässeet kasvuuralle. Sen vuoksi on outoa, että komissio määrää uuden Espanjan hallituksen yli, kun puhutaan esimerkiksi rakennurahastototeutuksesta ja vajeesta. Jos hallituksen toteama poikkeamasta, joka koskee julkista vajetta 2,5 prosenttia, kun ennusteet ovat muuttuneet. Se tekee tavoitteista sellaisia, joita ei voida saavuttaa. Miksi komissio ei voi uudelleen arvioida tavoitteita kriisiaikana? Tavoitteiden pitäisi olla joustavia ja muuttaa, jos taloustilanne muuttuu. Täytyy antaa jäsenvaltioille, jotka ovat sitoutuneet reformiohjelmaan, antaa pelivaraa saavuttaa pitkän aikavälin tavoitteet niille parhaalla mahdollisella tavalla. Jokaisen jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä erityisiin toimiin päästäkseen takaisin terveeseen kansantalouteen, eikä pitäisi uhrata niitä, jotta voidaan säilyttää uusien sääntöjen EU-sääntöjen uskottavuus. Jürgen Klute, per Sitten herra Jürgen Klute, minuutti. Kiitokset puhemies. Herra Barroso, herra Van Rompuy, miten mahtaa tämä kriisin työstäminen kansalaisille viimeisimmän huippukokouksen jälkeen näyttäytyä? Kansalainen huomaa, että että pankit saavat ehdoitta Euroopan, kansan, Euroopan keskuspankilta miljardi euroa ehdoitta. Pankit saavat käyttää sitä miten haluavat, mutta kriisimaat joutuvat polvilleen joutuvat harjoittamaan tuhoisaa säästävyyspolitiikkaa ja näiden maiden kansalaiset joutuvat hyväksymään palkkoihin leikkauksia, eläkkeisiin leikkauksia, sosiaalietuuksiin leikkauksia. Toisin kuin Saksassa ei näissä maissa olla riippuvaisia viennistä, vaan sisämarkkinoista. Ja juuri nämä omat sisämarkkinat tuhotaan pakotetulla säästöpolitiikalla. Näin tästä kriisistä ei selvitä, herrat Barroso ja Van Rompuy. Näin Eurooppa asetetaan poliittisesti seinää vasten. Kiitos. Sitten minuutti, herra Nikolas Salavrakos. Puhemies, pelkään, että kun puhumme täällä kasvusta ja samaan aikaan vaadimme budjettikuria, niin ehkä siitä aiheutuu enemmän ongelmia kuin mitä sillä ratkaistaan. Ja täytyy ajatella myös verotuloja, ja täytyy käsitellä myös veronkiertoa Euroopan tasolla, että sitä hallitaan myös siellä. Ja meidän täytyy ajatella myös sitä, että meillä on se vaikutelma, että tilanne koko ajan huononee. Nyt joulukuussa on ollut niin korkea työttömyys 50 prosenttia nuorista esimerkiksi. Ja PK-yritykset ovat taloutemme ydin mutta niitä menee konkurssiin yksi toisensa jälkeen. On siis niin, että sosiaalinen mallimme on tässä uhalla alla nyt. Herra Van Rompuy, onnittelen teitä virkakauten pidentämisestä, mutta haluaisin sanoa teille ja Barrosalle, että te ette voi nyt lähteä siitä, että voisimme toivottaa onnea yleisellä tasolla. Me, oikeastaan meidän pitäisi pahoitella, että teidän täytyy tätä tehtävän jatkaa. Ja mille grazie. Herr President, liebe Kollegen. Wertmann, tuhannet kiitokset. Äh, puhemies, hyvät kollegat. Neuvoston kokouksessa on taas edistytty ratkaisevasti, jotta Eurooppa saataisiin kasvun ja kestävän kehityksen uralle. Yksi seikka on kuitenkin selvä. 2020 strategiassa on kyse nopeasta edistyksestä. Sisämarkkinat on saatava vietyä loppuun ja innovaatioita ja tutkimusta edistettävä, jotta voidaan luoda työpaikkoja. Minä suhtaudun kaikkein epäilevimmin nuorisotyöttömyyteen. Sen suhteen on todella tehtävä kaikkemme, jotta saamme nämä nykyiset luvut laskemaan ja nuoret saavat reilun mahdollisuuden. Minusta tarvitaan lisäinvestointeja koulutukseen, ammattikoulutukseen, jotta voidaan luoda perusta, jotta ylipäätään jonkinlainen mahdollisuus on olemassa. Antakaamme nuorisolle tämä mahdollisuus. Heillä on nuorilla kaikilla siihen myös oikeus. Kiitos. Per due minuti Sarius Kiitoksia sitten herra Bravo. Uh, I think the time flies quicker. Niin, mistä tuntuu, että aika tässä rientää nopeammin kuin mitä neuvosto pystyy tapaamaan. Kriista on sanottu melkein kaikki mahdollinen, mutta ne toimet, jotka ovat havaittavissa, eivät ole tarpeeksi pitkälle meneviä. Tarvitaan tietysti eh, tasapainottamista ja kasvua, mutta voidaan puhua kasvusta, mutta sitä ei pystytä määräämään. Sanktiot voidaan määrätä, mutta kasvua ei. Tämä kuulostaa vähän samanlaista keskustelua kuin mitä käytiin niin kutsutussa sosialistimaissa. Me tarvitsemme kasvubondeja, ei vakausbondeja tai hankebondeja, vaan nimenomaan tätä mahdollisuutta kasvubondeihin. Mutta kriisi, konteksti usein unohtuu, että tässä tulee väsymystä ja kansallismielisyys nousee ja sitten tällaiset kansallismieliset nettisivut tulevat esille ja kansallismielisyys etenee ja toisaalta sitten rikotaan liikkumisvapautta Euroopan unionissa ja kolmanneksi mm, kaikki tämä vaikuttaa myös meidän ulkopolitiikkaamme. Nyt on varna se, että äh, Schengen purettaisiin. Ja neljäs riski, joka on edessämme, on, että tässä nyt toimitaan eri tavoin eri suuntiin. Kreikka, jos ajatellaan solidarisuutta ja toisaalta sen geopoliittista asemaa, sehän on itäinen rajamme siellä on oikein huono taloudellinen tilanne, mutta sitten samanaikaisesti Unkarin suhtaudutaan eri tavoin. Sitä rangaistaan sen takia, että talous jäi katastrofaaliseen tilaan Jurtsanin sosiaalihallituksen jälkeen ja siellä on kovasti pyritty ongelmia äh, ratkomaan ja kuitenkin herra Barroso sokeasti heitä rangaistu ja nyt Espanja pysty ylittämään vajeensa 0,2 Unkarille ja tästä saatiin rangaistus. Espanjassa kuitenkin palkintoa. Minkälainen viesti tästä menee nyt eh, niille, jotka tekevät syntiä, jotka tekevät uudistuksia? Ovatko jotkut sisällä ja toiset ulkopuolella? Tämän politiikka ei nyt ole koherenttia. Kiitos. Kiitoksia. Nyt puheenvuoro edustaja Pervans Kiitos, vara puheenjohtaja, varapuhemies, minä haluaisin antaa tässä viestin meidän puhemiehellemme. Haluaisin kiittää häntä siitä, mitä hän sanoi Eurooppa-neuvostossa. Hän teki selväksi perusajatukset, jotka liittyvät eurooppalaiseen identiteettiin, eli yhteiskuntamallimme ja toisaalta sen, että prosessin on oltava demokraattisesti legitiimeä. Huippukokouksessa tärkeää oli sopimuksen allekirjoittaminen, vaikka yksi niistä hallituksista, joka eniten on edistänyt tällaista merkkosi-strategiaa, on tänä päivänä vaikeuksissa. Espanja tai Alankomaat eivät pysty tätä sopimusta panemaan täytäntöön, mutta puheenjohtajat minä ymmärsin sitten, että vastuuhenkilöt yhtäkkiä ymmärsivät, että pitää puhua myös kasvusta, ei kuitenkaan samalla tavalla, ei samanlaisia kultasääntöjä seuraten, vaan tällaisia pehmeämpiä sääntöjä käyttäen. Haluaisin kuitenkin sanoa, että kasvua ei saada, jos me seuraamme vain sisämarkkinasääntöjä. Tämähän on kielteisen integraation sääntö, ja vaikka teidän päätelmissänne ne käännetään selkä EU 2020 tavoitteille, jotka purette alle kaksi vuotta niiden hyväksymisen jälkeen. Ei kasvua tule, jos yhteiskuntamallia puretaan. Kasvua ei tule, jos tässä viedään pohja eurooppalaiselta identiteetiltä. Ja kasvua tulee lisää, jos etusijalle asetetaan Eh, työllisyys, eh, työllisyyspolitiikkaa, veronkierron vastustaminen, eikä se, että jäädään odottamaan kaupalla ennen kuin neuvotellaan ja eh, puhutaan yksipuolisia strategioita vastaan, joita jossain maissa hyväksytään. Tarvitaan kohdettuja toimia, kun neuvotellaan rahoitusnäkymistä ja tarvitaan myös transaktiovero. Orella Baro. Kiitoksia. Nyt sitten puheenjohtaja Baros. Kiitos, hyvät puheenjohtajat, puhemies. Haluaisin nyt vastata näihin konkreettisiin kysymyksiin. Ensinnäkin 12 hallituksen kirje. Minä sanoin Euroopan neuvoston kokouksessa, että voin allekirjoittaa lähes jokaisen sanan tästä kirjeestä. Kaikki olivat tärkeitä asioita liittyen kasvuun, sisämarkkinoiden syventämisestä oli kyse ja rakenteellisista uudistuksista, mutta minä muistutin jäsenvaltioita myös kahdesta tärkeästä aspektista. Ensinnäkin siitä, että tässä kirjeessä ei viitattu ollenkaan yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen eikä siihen, että pitäisi torjua köyhyyttä. Meidän on nyt yhdistettävä rakennetoimet proaktiivisiin toimiin sosiaalialalla. Ja sitten toiseksi minä sanoin Eurooppa-neuvostolle olevani yllättynyt siitä, että ei ollut yhtään ainoa viittausta, ei yhtään ainoa viittausta Eurooppa 2020 strategiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että strategia, joka yksimielisesti hyväksyttiin Euroopan neuvostossa, sitä ei edes mainita jäsenvaltioiden hallitusten ja johtajat eivät sitä edes malli maininneet ja tämän haluan nyt esittää täällä parlamentissa. Meillä on strategia, joka on pantava täytäntöön ja on korostettava kaikkia sen eri elementtejä ja tämän mainitsin kun sanoin, että tämä strategia on todellakin otettava vakavasti kaikilla sen tasoilla, mutta sitten lähetin vastauksen kaikille hallitusten ja valtioiden johtajille ja siellä laitoin mukaan liitteen, jossa kerrotaan kaikista siitä, mitä ollaan tekemässä ei ainoastaan Euroopan neuvoston toimesta, vaan myös neuvoston toimesta ja komission toimista ja on havaittavissa, että jotkut asiat ovat jumissa siksi, että nämä allekirjoittaneet hallitukset eivät päästä asioita eteenpäin. Esimerkiksi yhteisöpatentti. Yhteisöpatentti mahdollisuudesta on puhuttu jo 30 vuotta ja kuitenkin nyt on sellaisia hallituksia, jotka jotka haluavat, että Eurooppa tekee lisää kasvun edistämiseksi, mutta jotka yhä siellä tekevät mahdottomaksi yhteisöpatentin edistymisen. Ja siksi meidän on nyt oltava yksimielisiä siitä, mistä puhutaan, kun puhutaan Euroopasta kun sanotaan, että tällä hetkellä on ongelmia. No tämä on totta, mutta pitää katsoa, kuka tässä ponnistelee mahdollisimman hyvin saadakseen Euroopan hanketta eteenpäin ja ketkä estävät päätöksen teon joskus Euroopan tasolla. Tämä on ehdoton ennakkoehto, jotta voitaisiin käydä keskustelua, ei ainoastaan poliittisesti ja rehellisesti, vaan myös älyllisesti on oltava rehellisiä. Kreikan kysymys on yksi sellainen, jossa on oltava rehellisiä. Kreikan tilanne ei johdu eurosta, sillä on muita maita euron ulkopuolella, jotka ovat myös tarvinneet avustusohjelmia jopa Euroopan unionin ulkopuolelta. Tässä ensimmäiset, jotka tulevat nyt mieleen, ovat Islanti, jossa on ollut ongelmia ja ollaan ollut hyvin lähellä yleistä kriisiä, joka vallitsee jäsenvaltioissa. Tilanne, jossa nyt ollaan, johtuu lähinnä kahdesta syystä. Ensinnäkin valtion velka on liian suuri monessa jäsenvaltiossa ja sitten toiseksi, mutta ei välttämättä tässä eh, järjestyksessä, on ollut vastuutonta toimintaa finanssialalla. Myös Euroopan toimesta on toimittu näin. Ja nyt on eh, vaikea toimintaa siksi, että, eh, toimia siksi, että meillä ei ole vielä täydellistä talousliittoa ja pyrimme nyt tähän hätätilanteeseen vastaamaan, mutta tämä on todellakin älyllisesti ja poliittisesti väärin, että sanotaan, että nykykriisi on aiheutunut eurosta, että se on euron aiheuttaman päinvastoin. Eurolla voidaan ratkaista tämä nykykriisi. Ja tästä syystä minun on nyt suoraan sanottava, että en voi hyväksyä sitä, että jotkut täällä sanovat, että he todella kärsivät Kreikan rinnalla. He ovat todella pahoillaan Kreikan ongelmista, mutta heidän hallituksensa ei ole pannut yhtään ainoa euroa, yhtä ainoaa puntaa Kreikan avustamiseksi. Tällaista solidaarisuutta me emme kaipaa. Ja mitä he sitten ehdottavat Eh, ratkaisuksi Kreikalle? No, maksukyvyttömyyden, se olisi tässä ratkaisu. Mutta voisiko joku kertoa minulle, miksi jonkun jäsenvaltion maksukyvyttömyys ja konkurssi voisi meitä auttaa? Miten investoijat voisivat siihen luottaa ja miten se, että tämä koko maa menisi eh, täysin kiinni, ettei voitaisi mm, palveluja enää pitää yllä, ei voitaisi maksaa eh, julkisen sektorin palkkoja, pitäisi pysäyttää eh, koulut, sairaalat, kaikki. Miten tämä muka voisi olla ratkaisu? Miten tämä olla ratkaisu? Maksukyvyttömyysratkaisuna ei ole ollenkaan älysti rehellistä. Tämä on kaikkein suurin valhe, mitä minä olen koskaan nähnyt. Ja jotkut sitten sanovat, että tämä, ongel, tämä ohjelma ei tule onnistumaan. Tämä on Troikan keksintö vain, mutta nyt on asiat sanottava suoraan. Kreikka-ohjelma on hyväksytty yksimielisesti euroalueen jäsenvaltioiden kesken ja niin kutsuttu troikka, eli komissio, EKP e ja pankki ovat toimineet nimenomaan niiden sääntöjen mukaan, mitä niille on annettu. Eli kaikki ne, jotka haluavat Kreikkaa auttaa. Kreikka on hyväksynyt tämän hankkeen. Ei ainoastaan hallitus, vaan myös parlamentti ja kaksi tärkeintä puoluetta ovat sen hyväksyneet. Kaikki, jotka haluavat Kreikkaa auttaa, eivät saa sanoa, että tämä ei tule koskaan toimimaan. Päinvastoin nyt pitäisi auttaa meitä auttamaan Kreikkaa. Tämä on todella äärettömän vaikeaa ja tästä tulee valtavia kustannuksia ja on mietittävä sitä, miten on mahdollista kantaa nämä sosiaaliset kustannukset, jotka ovat valtavia lyhyellä aikavälillä, mutta eihän tässä ole mitään muuta ratkaisua kuin rakenteiset uudistukset Kreikkaa varten. Näin Kreikasta voi taas tulla kilpailukykyinen, mikä on sille niin tarpeellista. Ja sitten toinen kysymys, joka liittyy näihin standardeihin, joista Sarius Volski puhui. Nyt meidän on tehtävä kaikki selväksi. Meidän me teemme kaiken, jotta kaikki sopimus pantaisiin täytäntöön samalla tavalla. Ja te otitte esille Unkarin ja Espanjan esimerkit. Ne eivät kuitenkaan ole hyviä, sillä tässä on suuri ero. Unkarin olisi pitänyt 2011 päästä tavoitteeseen, vajeen vähentämistavoitteeseen, mutta Espanjan tavoitevuosi on 2013. Me esitimme Unkarille tiettyjä toimia, ei ainoastaan Unkarille, vaan kaiken kaikkiaan viidelle maalle. Kyseessä olivat Puola, Kypros, Malta, Belgia ja Unkari. Kaikki ovat hyväksyneet tämän, paitsi Unkari. Eli kyseessä ei ollut mikään erityiskohtelu Unkaria varten, vaan Unkari ei halunnut noudattaa niitä ehdotuksia, mitä komissio teki, toisin kuin Puola, Kypros, Malta ja Belgia. Ne ovat siis euromaita ja euron ulkopuolisia maita. Eli tämä nyt on sanottava suoraan, sillä nyt olisi virhe lähteä keinotekoisesti jakamaan toisaalta euromaat yhtäälle ja muut maat muualle. Komissio on aina korostanut sitä, että Euroopan unioni on yksi kokonaisuus. Meillä ei voi olla kahta erilaista lähestymistapaa riippuen siitä, missä kukin maa on. Täällä oli oikein mielenkiintoista keskustelua myös, mutta havaitsin, että täällä on kaikista huolimatta joitain asioita, joista ollaan samaa mieltä tärkeimpien poliittisten ryhmittymien kesken. Ensinnäkin meidän on tehtävä lisää työttömyyden torjumiseksi nuorisotyöttömyyttä vastaan. Tarvitaan tällaisia action-tiimejä, mitä olemme perustaneet. On torottava veronkiertoa ja haluaisin muistuttaa tietylle eh, mepeille, että komissio ei ainoastaan esitä julkilausumia, vaan komissio on tehnyt jo ehdotuksia. Me olemme esittäneet säästödirektiivin ja antaneet myös mm, neuvottelumandaatin kolmansien maiden suuntaan. Nämä ehdotukset ovat olleet jo kuukausi kaupalla neuvoston edessä, mutta siellä kaksi jäsenvaltiota estää niiden etenemisen. Ja tehän tiedätte, että päätös on tehtävä yksimielisesti, eli jos haluatte jotain arvostella, älkää arvostelko komissiota päin. Vastoin auttakaa meitä, jotta nämä kaksi maata lakkaisivat estämästä asian käsittelyä. Ja sitten Kreikkaan liittyen haluaisin sanoa, että tämä on yksi aiheista, josta puhuin eh, Vapanuksen kanssa ja kuuden muun komission jäsenen kanssa. Minä pyysin että tehtäisiin sopimus Sveitsin ja muiden maiden kanssa, että Kreikka voisi tehdä kahdenvälisen sopimuksen Sveitsin kanssa. En maininnut tätä ainoastaan Kreikan pääministerille. Tämän olin ottanut esille jo Sveitsin eh, eh, presidentille eli edelli ja myös edellisen johtajan kanssa olen tästä puhunut. Ja toinen asia, josta ollaan samaa mieltä täällä, tuntuu olevan se, että sisämarkkinat on saatava täydellisesti eh, aikaiseksi ja minä sanoin, että syksyllä komissiolta on tulossa sisämarkkinaehdotus, voitte siis mm, laskea sen varaan. Meidän on otettava käyttöön lisää investointeja ja sen takia Eurooppa-neuvostossa teimme esityksemme ja siihen suhtauduttiin myönteisesti. Nyt tarvitsemme sitten lainsäädäntötekstit, jotka liittyvät näihin hankkeen joukkovelkakirjoihin, jotta voitaisiin tehdä jotain investointeja. Ja sitten myöhemminhän odotamme, että rahoitusnäkymistäkin tulee tälle tukea. Ja tästä asti olemme samaa mieltä, mutta nyt pitää miettiä sitä, onko meillä tarpeeksi resursseja näihin investointeihin ja on totta, että monessa jäsenvaltiossa ei ole kovinkaan suuria mahdollisuuksia julkisiin investointeihin ja sen takia me tarvitsemme, ja tästä suuret poliittiset ryhmät ovat samaa mieltä, tarvitsemme yhteistyötä, jotta voitaisiin saada aikaiseksi resursseja eh, investoinneille joko hanke bondien kautta tai muilla tavoin. Toivottavasti parlamentti tekee yhteistyötä komission kanssa, jotta saadaan aikaiseksi sellainen eh, lopputulos, joka on tarpeeksi kunnianhimoinen, sillä tässä on nyt kaikkia kasvuvipuja käytettävä, kuten innovaatiota, tutkimusta ja myös meidän eurooppalaisia välineitämme, mutta tähän tarvitaan hyvin paljon töitä ja määrätietoisuutta. Ja sitten jos ajatellaan kasvua Euroopassa, me emme tarvitse lisää kasvujulistuksia, ei mitään lisää julistuksia tarvita, vaan nyt todellista työtä, kun pannaan täytäntöön päätöksiä ja on aina varmistettava se, että pystytään toteuttamaan meidän velvollisuutemme ja lupauksemme. Kun puhun meistä, niin tarkoitan kaikkia toimielimiä yhdessä ja jäsenvaltioita myös. Kiitoksia komission puheenjohtaja. Sitten neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy saa puheenvuoron. Hyvät kollegat, hyvä puhemies, aivan ensi haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka onnittelivat minua siitä, että minut valittiin uudelleen. Vaikutti siltä, että kaikkialla ei oltu yhtä innokkaita, mutta eihän kenenkään ole pakko olla mistään asiasta innostunut. Jos puhutaan sitten tästä yleistä strategiasta, me täällä on hyvin paljon arvosteltu yleistä lähestymistapaa. No, tämä strategia, jota on noudatettu, on siis sekä unionin tasolla että jäsenvaltioiden tasolla. Tämä on sellainen strategia, johon on saatu tukea kaikilta jäsenvaltioilta, kaikilta pääministeriltä ja val- valtion johtajilta kriisin alusta alkaen kaksi ja puoli vuotta sitten. Ja jopa eri yhteydessä, koska ne, jotka valitsivat minut kaksi ja puoli vuotta sitten, heistä on jäljellä 12. No mutta nyky Euroopan neuvosto tukee tätä strategiaa, joka allekirjoitettiin myös edellisessä kokouksessa, eli allekirjoitettiin tämä finanssipoliittinen sopimus. Tietysti arvostelua voidaan esittää, mutta haluaisin vain sanoa, että kahden ja puolen vuoden ajan tämä strategia on nyt yksimielisesti Euroopan neuvoston strategia. Kaikki ovat tietysti tietoisia siitä, että tämä on hyvin vaikea tie ja että se ei saa paljon suosiota ja että tuloksia saadaan vasta eh, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä, mutta on kuitenkin päätetty lähteä nimenomaan tälle tielle ja nyt on toimittava päätösten mukaisesti. Minä sanoin jo alkupuheenvuorossani hyvin varovaisesti, että meidän strategiamme toimii ja että nyt olemme päässeet jo eh, tärkeään eh, käännekohtaan. Minä olen aina hyvin varovainen ja joko nyt ymmärtänyt tämän niin, että sanoin, että kriisi on nyt loppunut. Ei, ei, en minä näin sanonut, älkää pelkä, pelätkö, että näin on. Tämä nyt vain käännekohta kriisissä, joka on hyvin vakava. Nyt ei enää lehdistössä joka vastustaa Eurooppa-hanketta. Ei enää puhuta euroalueen lopusta. Tämä on aika tärkeää. Siitä ei puhuta enää. Onko kaikki ongelmat ratkaistu? No ei tietysti, mutta kun näin, että pankkiväliset markkinat ovat nyt taas liikkeelle sen jälkeen, että kuukausi ei mitään tapahtunut ja että eh, nyt aika monessa maassa, johon kohdistui paineita, on eh, tapahtunut korkean alenemista. No tässä nyt ollaan tietyssä vaiheessa, mutta vielä edessä on pitkä tie paras tapa päästä myönteiseen eh, talouskasvuun niin kuin 2010-2011. 2012 tilanne ei ole sama, mutta nyt tärkeintä on se, että saadaan lisää uskoa euroalueen tulevaisuuteen. Tämä on ensimmäinen ennakkoehto kasvulle ja monessa maassa nyt ongelma on se, että kuluttajat ja investoijat eivät usko euroalueen tulevaisuuteen. Ja tarvitaan nyt merkkejä siitä, että kasvu tulee takaisin ja näin sitten eh, kansalaiset seuraavat perässä. Ja sitten täällä puhuttiin rakenteellisista uudistuksista. Minä ajattelin, että täällä tarkoitettiin maiden omia toimia, mutta ei täällä puhutaan palomuureista ja muista aloitteista, jotka liittyvät finanssialaan, mutta e, e, sitten on kuitenkin tapana unohtaa palomuureista puhuttaessa, ja tähän palataan vielä seuraavan viikon aikana, että tarvitaan pitkäaikaisia toimia, tarvitaan rakenteellisia uudistuksia työmarkkinoille ja tavaramarkkinoille, tarvitaan taas kilpailukykyä jäsenvaltioille ja Euroopan unionille. Tätä tarvitaan, kaikkea tätä, sillä muuten tämä kriisi jonain päivänä vielä palaa. Ja se, mikä minua todella yllätti, on, että eurooppalainen ohjausjakso jäi täysin mainitsematta. Sitä en kuullut täällä kertakaan mainittavan. Ehkä jotkut ovat tietyllä tavalla siihen viitanneet, mutta ei sitä kuitenkaan ollut esillä. Ja tämä on kuitenkin ollut Eurooppa-neuvoston tarkoitus, on katsottu ohjausjaksoja ja katsottu, miten se on edistynyt sekä budjettiin liittyen että makrotalouteen ja työllisyyteen liittyen ja sitten pyydetään, että jäsenvaltiot ensi viikolla esittävät uudistusohjelmansa, vakaussuunnitelmansa ja annetaan suosituksia komission kautta toukokuussa kesäkuun neuvostolle, jossa asiasta puhutaan uudelleen. Jos ohjausjaksoon ei suhtauduta nyt vakavasti, niin kriisi taas tulee takaisin jonain päivänä. Minä olen tähän nyt todella pettynyt. Minä en siis kuullut ollenkaan, että täällä olisi puhuttu tästä niin äärettömän tärkeästä hankkeesta. Euroopan parlamentti on sen hyväksynyt ja silloin oltiin hyvin innostuneita tästä ajatuksesta. Nyt suuri haasteemme on se, että kun nyt budjettia on pyrittävä vakauttamaan kaikissa maissa, tarvitaan pitkän aikavälin politiikkaa ja komission puheenjohtajan oikein puhui 2020 strategiasta, sillä valtiontalouden vakauttamiseen ja tervehdyttämiseen tarvitaan sitä, että vajetta vähennetään, velkaa vähennetään, mutta samanaikaisesti on varmistettava tulevaisuus, eli on sijoitettava tutkimukseen, kehitykseen, koulutukseen, nuorten koulutukseen, erityisesti sitten investointeja, jotka liittyvät ilmastoon, on siis asetettava etusijalle kaikki tämä julkisen talouden tervehdyttämiseen liittyen. Ja sitten tasapuolisuus ja tästä syystä on pyydetty, että pankit tulisivat tähän mukaan. Nehän menettävät nyt 70 prosenttia Kreikan veloista ja tämä on niiden panos Kreikan tilanteen ratkaisuun. Ja voin yhtyä niihin, jotka täällä ovat pyytäneet vielä paljon tiukempia toimia veropetoksia veronkiertoa vastaan. Komissio juuri kertoi toimista, mihin se on ryhtynyt, mutta tässä on tietysti tämä yksimielisyyssääntö, joka liittyy veroasioihin, mutta paljon voidaan kuitenkin tehdä. Jul- valtion tasolla ei enää tarvita Euroopan tason päätöksiä. Kreikan ongelmana on veronkerron vaikeus ja nimenomaan tästä on aiheutunut tämä valtava valtiontalouden vaje. Nyt kun tarvitaan julkisen talouden tervehdyttämistä, niin se on tehtävä niin, että pidetään yllä myös yhteisvastuuperiaate. Ja siitä syystä Euroopan unioni on auttanut Kreikkaa. Ja tämä apu on kattanut 100 prosenttia BKTstä, jos halutaan nyt apua maille, joilla on vaikeuksia, niin kyllä tämä luku on aika paljon puhuva. Meidän on pidettävä julkisen talouden vakauttamispolitiikan keskiössä ilmastotavoitteet. Kahden, kaksi on jo oikealla uralla, mutta yhtä vielä edistettävä, eli energiatehokkuutta. Ja sitten pyydetään jäsenvaltiolta taas, että tehtäisiin lisää. Julkisen talouden vakauttamisen lisäksi tarvitaan työllisyyspolitiikkaa ja siksi nyt kovin innokkaasti odotamme niiltä – työllisyyssuunnitelmia. Ne on annettava huhtikuussa ja ne otetaan sitten suosituksiin mukaan, jotka tehdään jäsenvaltioita varten kesäkuussa. Tarvitaan erityistoimia Kreikan suhteen. Tässä työstetään asiaa. Kreikan pääministeri on täysillä mukana. Sisämarkkinoiden syventäminen ei tule kalliiksi, se ei maksa mitään budjetin osalta meillä tämä 12 allekirjoittajien kirje. En ole samaa siitä, etteikö 12 äh, henkilön kirjettä olisi huomioitu ollenkaan. Päinvastoin me olemme sen hyvin tarkkaan lukeneet ja jos katsotte tarkkaan sitä, mikä oli viimeinen päätelmä ehdotus neuvostolle, niin siellä ei edes pitänyt asiasta keskustella, koska oltiin niin selvästi huomioitu nämä ajatukset, joista kaikki olivat samaa mieltä, mitä kirjasta löytyy. Ja pitääkö nyt sitten elvytyspolitiikan osalta mennä vielä pidemmälle? Täällä jotkut ovat tästä asiasta puhuneet, mutta se, että julkisin varoin lähdettäisiin elvytyspolitiikkaan, tämä aika on nyt ohi. Nyt tarvitaan paljon hienovaraisempaa, hienostuneempaa politiikkaa. Ei voida eh, välttää elvytyspolitiikkaa, mutta sen keskiössä on huomioitava sellaiset eh, sijoitukset, jotka sitten tuovat työllisyyttä lisää. Ja vielä pari viimeistä sanaa Syyriasta. Bosniasta. Syyrian osalta voitaisiin mennä paljon pidemmällekin yhdellä ehdolla, jos saadaan yhdistyneiden kansakuntien turvaneuvoston valtuutus. Eivät Eurooppa tai Euroopan maat ole tässä tiellä. Kaksi maata, jotka on myös mainittu nimeltä Eurooppa-neuvoston päätelmissä. Ne estävät etenemisen toiminnassa, jota Syyrian suhteen voitaisiin tehdä. Me emme ole ne, jotka estävät. Me voisimme mennä paljon pidemmälle myös humanitaarisella alalla ja suojella ihmisiä, jotka ovat tarjoamassa humanitaarista apua, mutta siihen me tarvitsemme valtuutuksen YKlta. Sellainen oli Libyan kohdalla. Sitä hyödynnettiin täysimääräisesti muissakin kohteissa muita tavoitteita varten, mutta meillä ei ole valtuutusta Syyrian osalta. Sitten taas Bosniasta minä olen käynyt erittäin mielenkiintoista keskustelua Bosnia-Herzegovinan uuden pääministerin kanssa ja siitä kävi ilmi, että uusi hallitus on perustavanlaatuisella tavalla Eurooppaan päin suuntautunut ja Euroopan toimielimet, Euroopan unioni on valmis myös reagoimaan tähän nopeasti, jotta tämäkin maa saa eurooppalaisen mahdollisuutensa toteutumaan. Nyt voimme ensimmäistä kertaa nähdä todellista eurooppalaista tahtoa tässä maassa, jolla on ollut niin kovin traaginen rooli sisällissodassa Euroopan unionin rajoilla. Tässä muutama sananen. Kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Van Rompuy, Kiitoksia, herra Van Rompuy. Sanoitte, että innostus teidän uudelleen valinnasta on tullut esille eri muodoissaan ja tullut ilmaistuksi eri tavalla. Se on ihan normaalia mielestäni tässä niin heterogeenisessä parlamentissa innostus on rajoittunut, mutta yhden asian voin sanoa, koko Euroopan parlamentti onnittelee teitä uudelleen valinnasta ja tiedämme, miten vaikea tehtävänne on. Ja haluan myöskin tästä täältä sanoa, että teidän henkilökohtainen asenteenne ja teidän henkilökohtainen integriteettinne on tehnyt vaikutuksen koko meidän äh, parlamenttiimme. Joka tapauksessa sydämelliset onnittelut. Wir verabschieden jetzt, glaube ich, die Herren Präsidenten Barroso und... Nyt puheenjohtajat Barroso ja Van Rompuy lähtevät. Teitähän kohdellaan meillä aina paremmin kuin muualla, mutta että silti voi jäädä tänne. Nyt jatkamme keskustelua ja keskustelu jatkaa liberaaliryhmästä kollega Haglund. Herr President, Mr. Van Rompuy, Mr. Kiitos puhemies. Eh, puheenjohtaja Van Rompuy ja puheenjohtaja Barroso juuri poistuvat. Olen tyytyväinen siihen, että jälleen on korostettu sitä, että kestävää kehitystä ja työpaikkoja ei voida rakentaa liiallisten velkatasojen varaan. Tämä on hyvä lausunto sellainen, jota on ajettu myös niin sanotussa sixpackissa. Olin iloinen siitä, että Van Rompuy viittasi siihen, koska se on itse asiassa toiminut maissa. On ryhdytty huomattaviin korjaaviin toimiin. Kiitos eh, sixpackin. Valitettavaa, ettei Unkari ole tähän pystynyt kun otetaan huomioon tämä kaksijakoinen toiminta, joka on käynnissä, olisi hyvä, jos neuvosto nyt vahvistaisi sen, että me tarvitsemme enemmän automatiikkaa, jotta meillä voi olla tehokkaampi kaksijakoinen toimintatapa. Sixpackissa tämä vahvistettiin ja sen lopputulos oli erittäin hyvä. Herra Verhofstadt mainitsi jo pelastusrahaston, jos emme hoida tätä, jos vain täytämme näitä, alistumme markkinapaineille ja 2020 strategiasta olen yhtä lailla hiukan kyyninen, kuten herra Barroso. On muistettava, että kaikista näistä hyvistä lupauksista ja päätöksistä huolimatta, esimerkiksi viimeisimmässä neuvoston kokouksessa, tämä sama neuvosto on se, joka halusi leikata 560 miljoonaa euroa tutkimuksesta ja kehityksestä tämän vuoden talousarviossa. Onneksi parlamentti sai sen estettyä, mutta tämä jälleen kerran osoittaa, että neuvosto itse asiassa toimii omien päämääriensä ja tavoitteidensa vastaisesti teille meillä on siellä vielä paljon työtä tehtävänä. Kiitoksia, puhemies. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als Kiitoksia. Sitten seuraavaksi kahden minuutin puheen pitää herra Salvar Pitikai. Kiitos, puhemies. Hyvät edustajat, tämä on kolmas kerta, kun puhun täysistunnossa tänä vuonna tästä aiheesta. Ja valitettavasti joudun taas kerran puhumaan samasta asiasta. Mutta kuten Mikel Leuna Muno, filosofi, sanoi, tärkeä tapa edistyä asioissa on, että niitä toistetaan kerta toisensa jälkeen. Eli nyt haluaisin korostaa kaikkia niitä asioita, jotka ovat olleet esillä viime Euroopan neuvostoissa. Kuten täällä puheenjohtaja sanoi, meidän on saatava tämä työ loppuun vietyä. Me tarvitsemme säästötoimia, tämä johtaa vakauteen ja uskottavuuteen, mutta kriisistä on myös päästävä ja on saatava lisää työllisyyttä ja hyvinvointia. Meidän on nyt sitouttaa siihen, että nopeasti pannaan täytäntöön toimet, jotka edistävät kasvua, on jotka on hyväksytty neuvoston kokouksissa. Näiden lisäksi tarvitaan uudistuksia. Espanja on täysin sitoutunut uudistushenkeen. Alle sadassa päivässä hallitus on hyväksynyt kolme tärkeää uudistusta, budjetti, vakaus ja työ uudistukset ja talousuudistus, mutta tämä ei lopu tähän, kuten pääministeri Rahoi sanoi, me emme ainoastaan kerro uudistusta, vaan todella ryhdymme tekemään niitä. Meidän ei pidä nyt ainoastaan puhua kasvu suunnitelmista, vaan ne on pantava täytäntöön ja samalla on myös sovellettava toimiamme siihen, miten kaikki koko ajan muuttuu, kuten pääministeri äskettäin mepeille sanoi ja myös meidän valtiovarainministerimme Luis de Guindos sanoi, Espanja toimii sitoumuksensa mukaisesti ja aikoo näin olla. Se on sitoutunut Euroopan suuntaan enemmän kuin koskaan ennen. Tässä on kaikki kortit pöydälle ja ollaan valmiita tekemään niin kuin on sovittu. Kiitos. Kiitoksia. Huomaatte, että Olemme aikataulusta jäljessä, sen vuoksi täytyy nyt valitettavasti olla ankarampi puheajan kanssa kuin edeltäjäni ovat olleet. Yritämme ottaa aikataulu Herra Pulman äänestystä vuoksi, herra Pulman seuraavaksi. Puhemies, hyvät kollegat, kun ajatellaan taloudellista kehitystä, Yksi askel siinä. Italiassa kasvu on tyrehtynyt. Espanjassa kasvu on selkeästi tyrehtynyt. Portugalissa ei näytä tilanne paremmalta. maat jopa. Heilläkin on ongelmia. Ja jopa Saksassa. Teollisuuden tilaukset ovat myöskin vähentyneet. Ajattelin, että, tai komission puheenjohtaja sanoi, että on ollut hyödyllinen keskustelu. Yritän nyt sitten ajatella, mitä hän tässä tarkoittaa. Komission puheenjohtaja, kuten myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, ovat maininneet 10-15 kertaa vakauskasvusopimuksen. Onko siitä sitten jotain muuttunut? Tuleeko sitten jotain muuttumaan? Ei. Sen kautta, että toistamme tyhjiä sanoja toisille, me ei muuta nimittäin mitään. Sen vuoksi haluan tietää, että mitä uutta tässä nyt sitten on sekä Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden kuin komission lausumissa. Yksi viite sillä oli Parololta, joka sanoi, että kyllä, rakenneuudistukset täytyvät olla sellaisia, että ne käsittelevät myös sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Sanokaa, mitä te sillä tarkoitatte, koska tästähän on kiistelty jo hetken aikaa. Mitä tarkoitatte tällä? Hyväksyttekö idean, joka tuli demariryhmältä ja Svoboralta, että kaikilla nuorilla pitää olla tulevaisuuden näkymät ja huolehditaan nyt siitä? Haluatteko vähimmäispalkkoja kaikissa jäsenvaltioissa? jotka haluavat sopeutua dynaamisesti uusiin vaatimuksiin. Ja sanotteko, että kasvua pitää olla? Yksikkön ovat sen aina kieltäneet tähän mennessä, että täällä pitäisi tehdä jotain investointien kanssa, kun ne ovat sanoneet, että rakennuutiskukset vain. Sen vuoksi tämä muistio, yhteisymmärrysmuistio näyttää niin epäonnistunutta tässä kysymyksessä. Missä investointi käytävä on, josta puhumme Sixpackin kanssa, ja siitä olemme kiistelleet, missä se on? koska nyt tyhjien sanojen aika on ohi, pitää olla sekä investointia että kasvua. Herzlichen Dank, Herr Bullmann. Kiitoksia, herra Bullman. Myöskin tästä fanklubista, jonka toitte mukananne. Ja seuraavaksi puheenvuoro on herra Schöpflinille. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, President. Um... Kiitos, puhemies. Eurooppa-neuvoston päätös Serbian ehdokasasemasta vaikuttaa kahdella tavalla. Serbian osalta se tuo päätöksen eh, Jugoslavian seuraajavaltioiden välisten sotien jälkeiseen kauteen ajankohtana, jolloin eh, Serbejä on oikein pidetty eh, Balkanin roistoina. Nyt tämä koko vanha haamu on saatu haudattua. Nyt Serbia on palannut Euroopan perheeseen. Tällä on myös äh, pitkän aikavälin merkitystä. Onhan Kaakkois-Euroopan vakaus saavutettavissa vain niin, että Serbia on mukana ja vakauden on ulotuttava kaikille alueille. On puututtava myös rikollisuuteen. Jos ei Serbia täysimääräisesti torju järjestäytynyttä rikollisuutta, ovat Balkanin maat edelleenkin helppo saalis monikansallisille mafioisoille. Toisaalta tämä tekee myös hyvin selväksi, että EUn laajeneminen ei ole pysähtynyt, vaikka eteneekin hitaasti. Yhtä lailla merkille pantavaa on, että vaikka talouskriisi vallitseekin, EU on edelleen pitänyt kiinni sitoumuksestaan vahvistaa naapurustoaan niin sanotuilla pehmeän vallan välineillä itäisen kumppanuuden kautta annettu kannustus, tiekartta, kaikki ovat olleet väistämättömiä askelia tämän tavoitteen täyttämiseksi. Kaikki nämä strategiat ja poliittiset tavoitteet ovat kuitenkin riippuvaisia siitä, että voitetaan pitkän aikavälin talouskriisi. Tässäkin päätökset ovat oikeasuuntaisia ja on oleellista, että julkistalouden kurinalaisuuteen liittyy myös talouskasvun merkityksen ymmärrys. Ellei sitä ole, EU ei ole kovinkaan houkutteleva eikä myöskään sitten sen käyttämät pehmeä vallan välineet. Kiitoksia herra kollega. Sitten seuraavaksi minuutin ajan herra Kalfin, olkaa hyvä. Thank you, President. President Barroso just said... Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja Barroso juuri sanoi, että ei ole kasvua ilman vakautta ja luottamusta mutta se on latteus. Pitäisi myös tietää, että ei ole luottamusta ja vakautta ilman kasvua. Ongelma, jonka voimme nyt todeta neuvoston ja komission toimissa, on, että nämä toimet, joihin on ryhdytty, kun halutaan taloudellisia ongelmia mm, käsitellä, ne ovat yksipuolisia. Toisaalta on finanssitoimia, jotka tulevat lainsäädännöksi ja tuovat ankarat sanktiot muassaan. Toisaalta kasvupuolella meillä on sanoja ja kivoja julkilausumia ilman budjettitukea. Tulos on hyvin selvä. Ja minulla oli mahdollisuus nähdä se kahden demarikollegani kanssa, Goebbelsin ja Ferreren kanssa Kreikassa. Vapaa pudotus Kreikan taloudessa ja ei voida hoitaa velkaa. Nämä ovat seuraukset Euroopan politiikasta, joita Barroso, joille Barroso pyytää meidän tukemme. Mikä on ratkaisu? Ne ovat rakenneuudistukset ja se osittain eh, yhteisöllistä velka ja projekti velkakirja. Kiitoksia. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi kaksi minuuttia. Herra Stoloja. Kiitoksia puheenjohtaja halusin ilmaista tyytyväisyyteni näihin komission ja neuvoston toimiin, joilla pyritään saada meidät vähän rauhallisempaan tilanteeseen. Kun ajatellaan jäsenvaltiota, joilla on liiallisia velkoja, mutta olen pettynyt siihen, että tämän neuvoston kokouksen jälkeen Romania ja Bulgaria ovat edelleen Schengenin alueen ulkopuolella vaikka ne ovatkin täyttäneet kaikki ehdot, jotka niiden pitikin täyttää, jotta ne hyväksyttäisiin Schengen-alueelle. Plător, există un singur stat membru care se opune intrării României și Bulgariei în zona Schengen și spun nu întâmplător. Jotkut vastustavat näiden maiden liittymistä Schengen-alueeseen nimittäin Alankomaat. Siellä on pieni hallituspuolue, joka on esittänyt aloitteen, että jonka mukaan internetsivuilla poljetaan Euroopan arvoja, siinä rikotaan vapaata liikkuvuutta ja ihmisten oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen unionin alueella. Valitettavasti on niin, että, että komission ja Euroopan neuvoston reaktio on ollut aika heppoinen. Emme voi hyväksyä sitä, että tällaisia aloitteita esitetään EUn jäsenvaltioissa Eurooppa-oikeutta ja Euroopan arvoja vastaan. Ja toivonkin nyt, että Euroopan parlamentti tänään iltapäivällä päättäväisesti tuomitsee tällaista aloitteet. Kiitoksia. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi minuutiksi rouva Podimaata. Puhemies, ensinnäkin haluaisin sanoa, että on rohkaisevaa, että me kaikki tunnustamme sen, että että jos yksipuolisesti lähdetään to, toimiin, että että ei sillä voi auttaa Kreikkaa kriisistäkään eikä myöskään Euroopan tilannetta. Se on rohkaisevaa, mutta se ei riitä. Me tarvitsemme sitovia päätöksiä ja tekoja toivomukset ja puheet eivät riitä. Meidän täytyy olla konkreettisia, meidän täytyy olla vakuuttavia, sillä Euroopan kansalaiset odottavat sitä. He, me tarvitsemme konkreettisia kasvutoimenpiteitä, esimerkiksi, esimerkiksi transaktiovero ja eurobondit osana uutta sopimusta. Siitä huolimatta sanoisin, että näiden orakkeleiden suuntaan, jotka puhuvat demokratian nimissä ja hyvinvoinnin nimissä ja puhuvat äh, Kreikan auttamisesta. Kyllä, jokaisella on oma mielipiteensä. Meillähän on demokratia täällä parlamentissa, mutta täytyisi muistaa se, että ei ole syyttä puhua Kreikan demokratian nimissä, koska Kreikassahan on toimittu sen puolesta, että pysytään eurossa. Nyt ei voida käyttää omia ongelmia siihen, että viime kädessä lähdetään ajamaan muiden etuja. Kiitoksia. Kiitoksia kollega, muistuttaisin vielä siitä, että pitäkää kiinni puheenjohtajasta, jos jokainen ylittää puheenjohtajansa 10 sekunnilla, niin, niin, niin, me voimme äänestää vasta kello 14. Seuraavaksi herra Rangel, minuutti, puolito, minuutti ja 30 sekuntia. Kiitoksia herra puhemies. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että neuvoston päätelmät ovat erittäin kiitettäviä, eivät vain sen vuoksi, että toimet olisivat ideaalisia, vaan siksi, että nämä toimet ovat mahdollisia toteuttaa. Ei ole mitään epäilyksiä siitä, että nykyisin meillä on tilanne, joka on paljon positiivisempi kuin kolme kuukautta tai kuusi kuukautta sitten. Monet jäsenmaat ovat tehneet valtavia vakautustoimia. Ne ovat konsolidoineet tai ovat tekemässä sitä julkisen talouden osalta. Ja monet jäsenmaat ovat tehneet näitä asioita Euroopan unionin ehdotusten perusteella. Nämä ovat erittäin tärkeitä toimia, jotta voisimme kansainvälisillä markkinoilla saada luottamuksen takaisin ja jotta voisimme saada aiheutuneen myöhästymisen takaisin. Erityisesti mitä tulee nyt Portugalin tilanteeseen, budjetin vakauttamisen suhteen olen aivan varma, että uusi 25 jäsenmaan allekirjoittama sopimus saa elpymistä aikaan. Ja varmastikin tämä edistys jatkuu seuraavan neuvoston kokouksen aikana. Tämä perustuu kasvuun ja solidaarisuuteen, kaikkein köyhimpien ja kaikkein varakkaimpien solidaarisuuden perustalle. Kiitoksia. Obrigado. Kiitoksia. Seuraavaksi Minuutti, herra Rutsek. Herzlichen Dank, Herr Kiitos, puhemies. Kuten tiedätte, Tsekin tasavalta euroskeptisen konservatiivisen hallituksen johtamana ja eurofobisen presidentin alaisuudessa ei allekirjoittanut fiskaalisopimusta. Se tämä oli virhe. Tsekin tasavalta maantieteellisesti ja poliittisesti ja taloudellisesti on Euroopan sydämessä. Siitä syystä on sen elintärkeä etu turvallisuuden, politiikan ja talouden kannalta antaa täysi panos Euroopan integraation mukaan luettuna tietysti fiskaalinen tai monetäärinen integraatio, jota tapahtuu. Tämä on Tsekin tasavallan sosiaalidemokraattien mielipide. Tämä on myöskin Tsekin yhteiskunnan enemmistömielipide, joka kansanäänestyksessä selkeästi ilmaisi halunsa Euroopan integraation osallistumiseen. Fiskaalinen sopimus ei tietenkään ole mikään universaalinen ratkaisu. Kuten muut kollegat ovat jo todenneet, me haluamme nähdä enemmän työllisyyttä, enemmän investointeja, enemmän sosiaalipolitiikkaa, mutta fiskaalinen vastuus on perustavanlaatuinen. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Rova Janaku. Κύριε Kiitoksia puhemies. Neuvoston päätös osoittaa, että eteenpäin on menty ja ovi on auki, mutta totta kai on myös erilaisia äänenpainotuksia. Me halusimme lieventää jännitystä, mutta, mutta miellyttäviä ratkaisuja pelkästään ei ole. Me tarvitsemme Euroopan tason ratkaisuja jäsenvaltioille. Me tarvitsemme rakenteellisia muutoksia, jotka auttaisivat erityisesti minun maatani. Vain sillä tavalla voidaan voittaa tämänpäiväinen kriisi ja voidaan saada toivoa kasvusta. Meillä on nyt tämä sopimus, Euroopan talouden ohjausjakso ja muitakin toimenpiteitä, jotka voisivat olla suuntaviivoja seuraavalle, seuraaville toimille. Se on erinomaisen tärkeää Euroopan kansalaisten etujen kannalta ja nyt ei ei voida hyväksyä sitä, että kriisi vain kärjistyisi. Meidän täytyy yhteisesti toimia myös kasvun puolesta. Ja tästä, tämä antaisi toivoa Euroopan nuorisolle. Tietenkin uhrien täytyy myös tuoda jotain toivonkin, että Kreikan kansa nyt todellakin joutuu antamaan paljon uhra, joutuu uhrautumaan paljon. Totta kai me haluamme näkyä Euroopassa, emmekä halua luopua Euroopasta, emmekä eurosta, riippumatta siitä, mitä sanotaan. Kiitoksia. Kiitoksia, rouva kollega. Sitten te piditte myös ajasta kiinni. Hyvä. Sitten minuutin verran. Rova Gomes, olkaa hyvä. O Finanssipoliittinen sopimus ja sopimus, joka muutamia päiviä sitten allekirjoitti, budjettiin osoittaa, että eurooppalaiset johtajat eivät ajattele kasvua, jos pk-yritykset ovat työllisyyden pohja ja nuorisotyöllisyyden pohja, eikö ole skandaalimaista, että erityisesti maissa, jotka ovat vaikeuksissa, rahoituksen puute tukahduttaa toimintaa. Pankit voivat keskuspankilta saada lainoja edullisilla koroilla, mutta ne eivät sellaisia myönnä itse. Kuinka voidaan kuvitella, että voimme yli 3 miljardia euroa investoida, kuten finanssipoliittisessa sopimuksessa sanotaan, ja me emme kuitenkaan käsittele mitään muita mahdollisia toimintatapoja, jotka voisivat auttaa ja tehdä mahdolliseksi valvoa rahoitusta. Nyt nuoret eurooppalaiset joutuvat muuttamaan ulkomaille. Portugalissa on yli 35 prosentin työttömyysaste ja hallitus on täysin kyvytön tarjoamaan työpaikkoja nuorille tai rohkaisemaan heitä. Eikö heitä hävetä? <clears throat> Seuraavaksi Puolitoista minuuttia, Rova Wortman Kool. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, puhemies. Niin, käännepiste on nyt saavutettu. Markkinat näyttävät jälleen luottavan enemmän Euroopan unioniin. Tämän totesi myös Van Rompuy. Tämä on oleellinen edellytys sille, että talouden kasvua saadaan syntymään ja että saadaan aikaan hyvä ilmapiiri investoinneille. Tämän me tiedämme. Yritykset ovat jättäneet rahat nyt pankkeihin, yksityiset investoijat eivät ole uskaltautuneet investoimaan ja kun luottamusta taas on, niin rahaa voidaan investoida ja saada aikaan talouden kasvua. Nyt kuitenkin on kysymys siitä, että puhetta seuraavat teot, Van Rompuy puhui kasvustrategiasta, jota tarvitaan, mutta meillä on jo strategia 2020. Nyt meidän pitää vain tehdä jotakin. Vain silloin me todella voimme saada aika jotakin, kun käärimme hihat ylös. Neuvosto, komissio ja parlamentti, jäsenvaltiot. Hyvä esimerkki tästä on kirje, jonka kirjoitti 12 hallitusten päämiestä. Siinä sanotaan komissiolle, mitä komission tulisi tehdä. Mutta jos hallitukset itse, nyt jos tekisivät jotakin estääkseen veronkiertoa ja toteuttaakseen myöskin omassa budjetissaan 2020 strategiaa, niin silloin siis ei pelkästään tekisivät säästöjä, vaan myöskin jäisivät tehokkuutta julkisella sektorilla. Jos tämä saataisiin aikaisesti, päästäisiin kriisistä ulos. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi minuutin verran herra Koferati. Kiitoksia puhemies. Niin, nämä komission puheenjohtajan sanat tänään aamulla ja neuvoston puheenjohtajan sanat ovat huolestuttavampia kuin neuvoston päätelmät tai komission tekemät päätelmät. On yksi ainoa tavoite. On kysymys ö, talouden vakaudesta ja budjetin vakaudesta ja siihen tarvittavista toimista. Ei tässä, tässä ei, sen merkitystä ei tietenkään voi aliarvioida mutta on aivan ilmeistä, että ilman kasvua tilanne, miljoonien ihmisten tilanne Euroopassa vaan tulee huonontumaan. Se vaikuttaa yhteiskun, koko yhteiskunnassa. Meidän kansantaloutemme on jäänyt kehityksestä jälkeen ja se on yllättävää ja huolestuttavaa lähikuukausina. Vaarana on se, että ellei investointeja tule ja jos tämä tendenssi, tämä trendi ei käänny, niin silloin tulee syntymään suuria yhteiskunnallisia vaikeuksia. Eihän tämä ehdotettu tie on ainoa mahdollinen tie, jotta voitaisiin kääntää tämä kehityksen pyörä, jotta miljoonat ihmiset saavat jälleen mahdollisuuden. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia herra Höckmark. Mr. Speaker. Herra puhe, puhemies, Euroopan taloudessa on ongelma, jos se on sitä, että me käytämme liikaa varoja julkisella sektorilla. Meillä olisi liian pienet vajeet, silloin mitä ongelmia olisikaan. Sanon tämän siksi, että keskustelussa täällä kuulostaa siltä, kuin ongelmat voitaisiin ratkaista lisäämällä julkista varojen käyttöä, lisäämällä vajeita ja niin, että tätä kautta sen saavutettaisiin sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja taloudellista kasvua. Mutta päinvastoin, valvomaton julkinen varojen käyttö, suuret vajeet vievät pohjaa pois sosiaaliturvalta, estävät kasvua ja luovat sitä tiukkuutta, jonka aiheutuu nousevista korkotasoista. Joten ne, jotka puhuvat, että julkisten varojen käyttäminen on ratkaisongelmiin, heidän tulisi katsoa ympärille ja katsoa, mitä ongelmia meillä on. Toisaalta, mitä meidän pitäisi tehdä, on saada aikaan uusi tapa antaa houkuttimia taloudelle. On tärkeää, että komissio ymmärtää, että tapa saada aikaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta, sosiaalista turvallisuutta ei ole rinnakkainen taloudellisen kasvun tien kanssa. Talouden kasvu ja työpaikat ovat avainkysymys, että saadaan aikaan sosiaalista kehitystä Euroopassa. Joten kehottaisin komissiota etenemään uudistusten toteuttamisessa sisämarkkinoilla, etenemään uudistuksen osalta, joka koskee kilpailukykyä jäsenvaltioissa, jotta Euroopan unionista tulee maailman suurin markkina-alue. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Blom, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies. Minä osallistun tähän keskusteluun. Olen ollut täällä aamusta lähtien käsittelevässä neuvoston päätelmiä on hyvin selkeä, että me tarvitsemme taloudellista tasapainoa, mutta me tarvitsemme myöskin kasvua. Ja meillä täytyy olla konkreettinen investointisuunnitelma kasvun luomiseksi. Meidän täytyy löytää resursseja ja löytää ne sektorit, joilla on kasvupotentiaalia sillä monet kansalaiset, erityisesti nuoret ja naiset, tarvitsevat työpaikkoja ja meidän tulee luoda näitä työpaikkoja. Kysymyksenä on se, miksi nyt. Jos meillä on säästöjen kautta, jotka herra Barroso mainitsi, tässä mahdollisuus toimia, miksi näitä asioita vielä jarrutellaan neuvostossa, jos meillä on mahdollisuus uudistaa sosiaalipolitiikkaa, miksi neuvostossa vielä jarrutetaan esimerkiksi äitiyslomia. Haluaisin korostaa, että toivon, että Bulgaria ja Romania pääsevät Schengenin jäseniksi. Kiitoksia. Kiitoksi. Seuraavaksi, seuraavaksi puolitoista minuuttia herra Kelam. Thank you very much, President. The mess- Kiitos puhemies. Tämän päivän kokouksen viesti voisi olla, että nyt on aika panna täytäntöön toimia. Nyt on jäsenvaltioiden syytä ryhtyä vastaamaan sitoumuksiinsa. Suurin ongelma tuntuu edelleenkin olema tämä neuvoston toimimattomuus. Tarvitsemme talouskuria ja siksi onkin tärkeää, että uusia investointeja saataisiin, jotta voidaan rakentaa teho, tehokasta taloutta, jotta voitaisiin vähentää myös hallinnoista taakkaa pk-yritysten kannalta ja meidän täytyy parantaa nuorisotyöllisyyttä. Avainkysymys onkin että me käytämme olemassa olevia välineitä – johon, johon yhteisö perustuu, nimittäin yhtenäismarkkinoita. Puheenjohtaja Barroso äh, puhui tänään äh, poliittisesti korrektisesti nimittäin siitä, että syvennetään yhtenäismarkkinoita. Äh, ja Sofie Dahl puhui tänään yhtenäismarkkinoiden 20. vuosipäivästä, että sitä voidaan, se, sitä voidaan juhlia syventämällä sitä me tarvitsemme tässä aikataulua komissiolta. Nyt on korkea aika, että voitamme jarrutuksen ja varovaisuuden suhteessa sisämarkkinoiden kehittämiseen. Nyt on korkea aika vastustaa protektionismia, joka on kuitenkin kova todellisuutta. Tämä asenne heikentää EUn potentiaalia päästä kasvun ja taloudellisen uskottavuuden tielle. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Gualtieri, puolitoista minuuttia. Grazie, la soddisfazione... Kiitos. Niin, tietysti olemme iloisia siitä, että vaarasta on nyt päästy, mutta ei pitäisi toistaa niitä viivästymisiä, joita viime vuosina tapahtui. Ajatellen myöskin, miten tärkeä rooli on EKPllä, Italian hallituksella. Meidän täytyy tarttua rakenteellisiin ongelmiin, jota tähän mennessä ei ole ratkaistu deflaation strategia, säästöpolitiikka, johon liittyy varhainarvon alentuminen, ei ole taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää, eikä ole oikeaa politiikkaa. Meidän täytyy sanoa, että yhdessä kansallisen tason vastuun ja investointien kautta pitäisi pystyä saada aikaan talouden kasvua jos vaurautta jaetaan oikeudenmukaisemmin, voidaan saada aikaan markkinataloudellista tasapainoa, mikä on mahdollista, jos myöskin tehtäisiin investointia EU-tasolla. Niin, että yhdessä hallinnoidaan äh, velkoja. Me tarvitsemme kuitenkin poliittisen käänteen, vaalit Ranskassa ja muissa maissa Euroopassa tulevat osoittamaan sen. Me tarvitsemme toisenlaisen strategian ja todellista eurooppalaista talouden hallintaa. Kiitoksia, herra Gualtieri. Seuraavaksi minuutti 30 sekuntia, herra Karas. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Oli kaikkea muuta kuin dramaattinen, hiljainen huippukokous. Ja parhaiten voidaan kuvata sanomalla kuin edeltäjänsä. Ehkä me todellakin tarvitsisimme vähemmän esitystä, enemmän vakavaa asioiden ottamista, myönteisiä lopputuloksia neuvotteluista. Teki hyvää nähdä, että ei ollut mitään ennakko keskusteluja, vaan että keskityttiin huippukokouksessa asioihin sen sijaan, että olisi tässä pyritty vain osoittamaan, mitä muut eivät ole tehneet. Hyvät naiset ja herrat, meidän pitäisi arvostella vähemmän, meidän pitäisi toimia enemmän. Me, meillä on toimia, jotka voidaan panna toimeen. Meillä on asetus, joka koskee pienyrityksiä, ja se panna toimeen. Meillä on Euro 2020 strategia. Se pitää panna toimeen. Meillä on PKY-tuki. Meidän täytyy tehdä siitä johtopäätöksiä. Komissio ehdottaa, rajoittaa omia varoja. Jäsenvaltioiden tulisi käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, jotta komissio ja Euroopan toimielimet eivät olisi toimintakyvyttömiä, vaan poliittisesti toimintakykyisiä ja uskottavia. Me tiedämme, että vakausmekanismia täytyy vahvistaa, päätökset täytyy tehdä, ne täytyy toteuttaa. Kosovo ei ole pelkästään Serbian ohjelma. Viisi jäsenvaltiota Euroopan unionissa, jotka kieltäytyvät Kosovon tunnustamista, niiden pitäisi viimeinkin tehdä se. Meidän pitää toimia paremmin, arvostella vähemmän. Kiitoksia kollega. No niin, nyt on vuorossa Catch the menettely Ja ilmoitan nyt jo, että tänään varmastikaan en, en tule voittamaan tätä kilpailua, koska me olemme suunnitelleet tähän viisi minuuttia ja meillä on, me olemme, meillä on Meillä on niin vähän aikaa, että voimme antaa vain viisi puheenvuoroa a, minuutti. 15 puheenvuoropyyntöä on tullut, mutta pyydän teitä ymmärtämään, että vain joka kolmas pääsee tulemaan. Ja seuraavassa järjestyksessä puhutaan Rova Masejev, aloittaa sitten Kokovic, Tabaji ja sen jälkeen herra Luhan ja sitten Lubisavie ja viimeisenä herra Bonds. Pyydänkin ensimmäiseksi minuutin verran puhumaan Rova Masejev. hyvä. Eh, eh, Kiitoksia puhemies. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Neuvoston päätelmät tähtäävät säästötoimiin ja kehitykseen, mutta kun ajatellaan että meillä on 5,5 miljoonaa nuorta työtöntä, on erittäin välttämätöntä rohkaista ihmisiä koulutukseen ja auttaa heitä niin, että he voivat kantaa riskejä, riskejä, jotka liittyvät myöskin yrittäjyyteen. Ajatukset ovat kaiken pohja, mutta ajatus, jolla ei ole mahdollisuutta tulla toimeenpannuksi, ei merkitse kovinkaan paljon. Ja tässä mielessä tiedon keskuksissa on tärkeää korostaa enemmän yrityskulttuuria, nuorten ihmisten koulutusta ja opastusta niin, että he uskaltavat itse työllistää itsensä ja niin, että he voivat kantaa tarpeelliset riskit. Minuutti. Kiitoksia. Seuraavaksi herrata vai minuutti. Mikrofoni. Niin. Tämä oli ensimmäinen tilaisuus, jolloin Eurooppa-neuvosto neuvosto ei keskitynyt palon sammuttamiseen. Eurooppa edelleenkin on vaara vyöhykkeessä, nimittäin velkaitumisen spiraalista ei päästä ulos ilman talouden kasvua. Täällä on puhuttu paljon sisämarkkinoiden kehittämisestä, euroobligaatioiden käyttöönotosta, mutta näiden ohessa olisi minun mielestäni välttämättä saada aikaan kattava unionin kasvuohjelma, joka edistäisi työpaikkoja, joka olisi osa unionin kehittämispakettia. On olemassa myöskin perustavanlaatuisia rakenteellisia ongelmia, jotka liittyvät euron toimintaan. Näyttää sitä, että euro yhteisenä valuuttana ei pysty toimimaan talouden hoitamisessa silloin, kun valtiot ovat kilpailukyvyltään erilaisia. Kreikan, Irlannin, Portugalin ja Espanjan talouden ongelmat se, että on kriisiä, ei ole pelkästään näiden maiden hallitusten ongelma, vaan merkitsee euron yhteistä kriisiä, joten euroa täytyy uudistaa perustavanlaatuisesti. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi minuutin verran herra Luen, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Problematica Schengen consider că menținerea opoziției manifestată de Olanda în ceea ce privește aderarea României. Oppositio mainitsi Alankomaissa, että Romania ja Bulgarian jäsenyys on ristiriidassa Euroopan unionin pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa. Alankomaiden Alankomaat sitten viivyttää päätöksentekoa Romanian ja Bulgarian liittymisestä Schengen-alueeseen. Ja vaikkakin kaikki jäsenvaltiot kantavat yhtäläisen vastuunsa, niin kaikki jäsenvaltiot eivät kuitenkaan pääse hyötymään samalla tavalla eduista. Hyvät kollegat, eräiden johtajien puolueiden populismi Euroopan valti, eurooppalaisessa valtiossa vaan heikentävät Euroopan unionin voimaa ja heikentää myös Euroopan, Euroopan, Euroopan politiikan uskottavuutta. Kaikki ehdot on täytetty Romanian liittymiselle Schengeniin ja Siksi pyydänkin, että kaikki vastuulliset instituutiot joutuvat panemaan täytämään täytäntöön ne päätökset, jotka on tehty, jotta Schengenin alue voi laajentua. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi minuutin verran herran lupessa Viaa. Lukuisissa yhteyksissä on puhuttu neuvoston johtopäätöksistä ja puheen asioista, jotka eivät liity Eurooppa, Euroopan hallintaseen eikä talouden epätasapainon torjumiseen, vaan siihen, että on olemassa perustallisia syitä, jotka luvat, ovat osa sitä, miksi Eurooppa on oikeudellinen yhteys. Ajattelen johtopäätös, jotka liittyvät oikeudenvapauden ja turvallisuuden alueeseen, ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen Schengenin Heinäkuussa tämä parlamentti hyväksyi sen, että Schengen-alue laajentaisiin koskemaan myöskin Romania ja Bulgariaa, joka liittyy päätökseen tehty vuonna 2005. Ne oli ehdoista, jotka täytyy täyttää, mutta neuvosto oli sitä mieltä myöskin, että nämä ehdot täytettiin. Mutta päätöstä on lykätty ensimmäisen syyskuuhun 2012. Tämä parlamentti odottaa, että kokous, joka tulee täyttämään sitoumuksen, joka on annettu Romanialle ja Bulgarille, jotka ovat täyttäneet omat velvoitteensa, jotka liittyvät Schengen-alueen vyöhyttämiseen. Ja on tärkeää, että pyritään vahvistamaan tätä vyöhykettä. Ajatellaan Niitä julistet olemme kuulleet vaalitaistelussa Ranskassa, jotka liittyvät rajojen valvontaan Euroopassa. Näillä on kielteisiä vaikutuksia Eurooppaan. Kiitoksia. Seuraavaksi minuutin verran. Herra Blunts, olkaa hyvä. Uh, the treaty on fiscal discipline. Finanssipoliittinen sopimus ei ajattele allekirjoittajien hyvinvointia, vaan europrojektin hyvinvointia. Tämä Tämä niin kutsuttu sopimus on pakkopaikka, joka vie äänestäjien vapauden jäsenmaissa. Tarkoituksena on ratkaista valtion velka, mutta se tehdään diktatuurisin metodein eikä tavallisin ratkaisuin. Tarkoituksena on saada etelän maat nälkäkuurille säästötoimin ja tämä tulee tekemään talouden tasapainottumisesta vielä vaikeampaa, kun säästötoimet ovat kovia. Etelän taloudet joutuvat poistumaan euroalueelta, ottamaan takaisin omat vanhat valuuttansa ja devalvoimaan ne. Tämä tulee tekemään mahdolliseksi luoda uutta. Tämä tekee mahdolliseksi myöskin julkista rahoitusta, joka ei tapahdu lainojen avulla. Ja tämä ei ole euroalueella mahdollista. Kiitoksia. Kiitoksia sitten komission puolesta. Herra Sefcovic, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies. Monet kysymykset, niihin on jo vastattu, joten minä tulen keskittymään asioihin, jotka useimmin ovat nousseet esille edustajan puheissa. Työpaikat, kasvu, uudistukset, joilla saadaan aikaan investointeja, jotka tukevat politiikkaa kummallakin näistä alueista. Ensinnäkin haluaisin vakuuttaa paljon jäsenille siitä, että työttömyys, ja nuorisotyöttömyys on yksi viidestä avainprioriteetista, joista, joihin me haluaisimme koko Euroopan unionin keskittyvän tämän vuoden aikana. Tämä on johtopäätös vuotuisesta kasvukertomuksesta. Tämä on yksi prioriteeteista, jotka koskevat Euroopan talouden ohjausjaksoa. Ja tietysti ajatellen kansallisia uudistusohjelmia yksittäisissä jäsenvaltioissa, tämän prioriteetin pitäisi olla hyvin korkealla koska me tiedämme, miten tuskallista tämä on kansalaisille, miten vaikea talouksille on se, että ei ole riittävästi korkealaatuisia työpaikkoja. Komissio haluaisi myöskin edistää sitä, että saataisiin aikaan työllisyyspolitiikan paketti jo huhtikuussa ja pyrimme auttamaan jäsenvaltioita – saamaan aikaan sen, että työmarkkinat toimivat paremmin ja että saadaan aikaan paremmat edellytykset työpaikkojen luomiselle. Haluamme myöskin keskittyä mahdollisuuksiin koko talouden puitteissa, mutta haluaisimme myös olla keskittyneempiä eri sektoreihin, joissa voidaan nähdä olevan mahdollisuuksia uusille työpaikoille, terveydenhuolto, informaatio, kommunikaatioteknologiikka ja niin edelleen. Me Tulemme tarttumaan myöskin esteisiin, jotka edelleen jarruttavat työvoiman vapaata liikkuvuutta Euroopan unionin sisällä. Ja haluaisimme ennen kaikkea tukea nuoria ihmisiä, jotka kohtaavat ennennäkemättömää painetta työmarkkinoilla. Olemme täysin vakuutuneita siitä, että meillä ei voi olla 7,5 miljoonaa työtöntä nuorta, jotka eivät myöskään osallistu koulutukseen, joten mm, komissio on jo saanut jäsenvaltio takaisin konkreettisia ehdotuksia toimintasuunnitelmaan ja me tulemme panemaan tämän toimeen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja työmarkkinaosapuolten kanssa. Me tietysti olemme sen puolesta, että turvataan nuorisolle työpaikkoja. Me haluaisimme, että kaikilla nuorilla eurooppalaisilla olisi saada työpaikka nopeasti koulutuksen päättymisen jälkeen tai mahdollisuus jatkaa koulutusta tai jos ei ole tiettyä työpaikkaa tarjolla, niin päästä uudelleen koulutukseen pätevyyden parantamista voitaisiin antaa mahdollisuuksia nuorille sukupolville Euroopan unionissa. Me tulemme myös parantamaan välineitä, joita nuorilla ihmisillä on työpaikkojen etsimisessä. Me tulemme parantamaan ottamaan käyttöön uuden järjestelmän, jossa voidaan auttaa nuoria etsimään mahdollisuudet, joita työmarkkinoilla on. Sitten kysymykset siitä, mistä saadaan investointeja, mistä saadaan rahat, joita voidaan investoida talouteen ennen kaikkea silloin, kun on säästön kausi ja pyritään vakauttamaan budjetteja, mikä on selkeä prioriteetti. En nyt halua äh, tarttua uudestaan näihin dramaattisiin tapahtumiin, joita viime vuosina on nähty. Jos ajatellaan työpaikkojen luomista, työttömyyttä, uskon, että edelleen voimme toimia paremmin niillä varoilla, jotka ovat käytössä EUn varoissa. Meillä on 22 miljardia euroa Euroopan sosiaalirahastossa ja 62 miljardia rakenne- ja kohesiorahastossa näitä varoja vielä ole käytetty. Ja me haluaisimme auttaa jäsenvaltioita tarkastelemaan prioriteetteja uudestaan varojen käytölle, miten ne voitaisiin uudelleen ohjelmoida, miten niitä voitaisiin käyttää aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan, niin, että saataisiin aikaan työpaikkoja ennen kaikkea nuorisolle ja ennen kaikkea työpaikkoja jokaiselle eurooppalaiselle. Useita ajatuksia on mainittu siitä, miten voidaan luoda enemmän tuloa, miten voidaan luoda enemmän investointeja. Me olimme täysin yhtä mieltä uskoakseni näistä, koska komissio hyvin paljon, jos ajattelette, miten olemme ehdottaneet transaktioveroa. Se on meidän ehdotuksemme, olemme pyrkineet kovasti vakuuttamaan jäsenvaltiot siitä, mitä tarvitsemme yksimielisyyttä tässä kysymyksessä. Pääsemme eteenpäin, myöskin projekti joukkovelkakirjoissa ja tulokset ovat myönteisiltä. Voitaisiin käyttää 130 miljoonaa Euroopan budjetista ja, ja yhdessä vivuttaa se 750 miljoonaan ja sillä voitaisiin saada 3,5 miljardia euroa, jotka voitaisiin käyttää infrastruktuureihin, ICT-hankkeisiin, jotka luovat paljon työpaikkoja ja jotka parantavat Euroopan unionin kilpailukykyä. Te tiedätte, että me tuemme omia varoja ja että teemme selväksi, että jokaisessa neuvottelussa, joka tapahtuu jäsenvaltioiden kanssa, tämä otetaan esille ja saatte myöskin tietoa omilta neuvottelijoiltanne, miten tällaiset keskustelut käyvät, miten vaikeita ne ovat, mutta me olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että jos me haluamme avoimemman budjetin ja vähemmän draamaa silloin, kun neuvotellaan vuotuista rahoituspuitteista, että me tarvitsemme vakaat omat varat Euroopan unionin budjettiin. Vielä yksi asia. Jos katsotte investointipolitiikkaa, yksi parhaita investoinnin välineitä, joka Euroopan unionissa on, on Euroopan unionin budjetti. Missä muualla maailmassa voisi saada budjetin, josta 94 prosenttia palaa takaisin jäsenvaltioihin niin, että siinä on korkeaa lisäarvoa? se tukee ohjelmia, politiikkoja, jotka lisäävät kilpailukykyä ja kohesiota jäsenvaltioiden sisällä. Näin meidän pitää tarkastella Euroopan unionin budjettia, ja tätä minä aika ajoin kaipaan, kun me käymme keskustelua EU-budjetista ja monivuotista rahoituskehyksistä jäsenvaltioiden kanssa. Kiitos tuestanne yhteismarkkinan asetukselle ja sille, että voitaisiin tarkastella uudestaan nopeammin esityksiämme Nimittäin me pyrimme työskentelemään sisämarkkinoiden mahdollisuuksien edistämiseksi. Tätä kautta voidaan todellakin saada paljon aikaan uusia työpaikkoja ja kasvua. Ja sitten Romania ja Bulgaria ja Schengen. Tiedätte vallan hyvin, että komission kanta on aivan selvä. Me olemme vakuutuneita siitä, että Bulgaria ja Romania ovat täyttäneet kaikki ehdot, jotka ovat välttämättömiä Schengenin alueeseen liittymiseen. Ja meistä kumpikin maa olisi jo pitänyt hyväksyä Schengenin jäseneksi. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitoksia, komissaari. Myös teidän kannanotostanne. Ja näin ollen tämä keskustelu tästä kohdasta on saatu päätökseen. Totean vain seuraavasta esityksestä kohdasta var- varmuuden vuoksi, että kun me olemme myöhässä, että